Hyvää iltapäivää kaikille. Suomalaiset tai viisi minuuttia myöhässä, mutta tämä on hieman konstikkaassa paikassa. Tämä meidän salia odotettiin näin muodoin. Doris Pakon tästä alusta estynyt, koska hän osallistuu Egon Klepsin hautajaisiin Berliin tulee paikalle myöhemmin kokouksen aikana, mutta siihen asti johdan tätä kokousta. Minulla olisi tässä esityslistan hyväksyminen kohdassa. Tässä ensimmäisessä kohdassa huomauttaisin yhdestä muutoksesta esityslistaluonnoksessa. Poliittiset ryhmät kokoontuivat Strasbourgissa 22. syyskuuta ja ehdottivat esityslistan kohdan yhdeksän lykkäämistä. Ja kohta yhdeksän koskee äänestystä Rouva, Rouva Kammerveltin lausuntoluonnoksesta lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia. Asiasta vastaava Libe-valiokunta äänestää mietinnöstä marraskuussa, joten lausuntoluonnoksen äänestyksen lykkääminen ei aiheuta meille ongelmia – ja jos esittelijältä ei tule vastalauseita, niin lausuntoluonnoksesta äänestäminen lykätään seuraavaan valiokuntakokoukseen, joka pidetään 26. 27. lokakuuta. Eli jos tämä teille sopii, niin menettelisimme tällä tavalla. Ja näyttää rouva Kammerveltille sopivan, niin vastalauseita kun ei ole, niin esitän, että esityslista luonnos hyväksytään näin muutettuna. Hyväksyttäneen hyväksytty. Sitten toinen asia. Äh, teidän kokousasiakirjoissanne pöytäkirjat 13. ja 14. heinäkuuta ja toinen syyskuuta pidettyjen valiokuntakokouksen pöytäkirjaluonnoksista. Ehdotan, kuten tavallista, että ellei tämän kokouksen aikana esitetä vastalauseita, ne katsotaan hyväksytyiksi. Todetaan ja hyväksytään. Sitten kohta kolme puheenjohtajan ilmoituksia. Ensimmäiseksi tämä kokous videoidaan ja se on katsottavissa netissä. Ja toiseksi tämän päivän tulkkauksesta – se on normaalia rajatumpaa, eli tulkkausta ei ole tänään seuraavilla kielillä. Bulgaaria, Tsekki, Portugali, Ruotsi, Viro, Liettua, Latvia, Slovenia ja Malta. Lisäksi voitte puhua tanskaa, mutta tulkkausta ei ole järjestetty Tanskaan päin. Eli tänään menee menee tulkkauksen osalta näin. Todetaan todettu. Sitten kohta neljä, kansalaisaloite ja tämä onkin mielenkiintoinen ja tärkeä ja paljon keskustelua herättävä aihe. Ja meillä on tänään Rouva Tuun täällä esittelemässä lausuntoluonnoksensa, joka koskee komission ehdotusta parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansalaisaloitteesta. Lissabonin sopimus antaa kansalaisille mahdollisuuden vaikuttaa suoraan EUn lainsäädännön laatimiseen, sillä kansalaisilla voivat tehdä, sillä kansalaiset voivat tehdä konkreettisia toimintaehdotuksia, joihin komission on reagoitava. Sopimuksessa määrätään, ja nyt lainaan sopimusta, että vähintään miljoona unionin kansalaista merkittävästä määrästä jäsenvaltioita voi tehdä aloitteen, jossa Euroopan komissiota kehotetaan toimivaltuuksiensa rajoissa tekemään asianmukainen ehdotus asioista, joissa näiden kansalaisten mielessä, mielestä tarvitaan unionin säädöstä perussopimusten soveltamiseksi näin siis Lissabonin sopimus. Lissabonin sopimuksessa määrätään myös, että tällaista kansalaisaloitetta koskevat menettelyt ja edellytykset määritellään parlamentin ja neuvoston asetuksella. Juuri tästä asetuksesta on nyt kysy, kyse. Asiassa toimivaltainen ja siis mietinnön antava valiokunta on AFKO, mutta PETI on nimetty työjärjestyksen 50 artiklassa tarkoitetun yhteistyömenettelyn mukaisesti yhteistyöhön osallistuvaksi valiokunnaksi. Afkon esittelijät Alan Lamasseur ja Chita Gurmai sekä Petin esittelijät Gerald Hefner ja Diana Wallis ovat työskennelleet yhdessä ja heidän tarkoituksena on esittää yhteinen teksti. Mietintöluonnos esitellään Afkossa 8. marraskuuta ja siitä äänestetään Afkossa näillä näkymin 30. marraskuuta. Ehdotan, että tarkistusten määräaika on täällä meillä perjantaina ensimmäinen lokakuuta kello 12 mennessä ja me äänestämme lausunnosta 27. lokakuuta. Tämän jälkeen antaisinkin Rouva Tuunille puheenvuoron asiasta, jonka jälkeen myös komission edustaja Lusis Van voi kommentoida asioista. Mutta nyt rouva Tuun, olkaa hyvä. Um, thank you very much, Chairman, and thank you very much for this introduction. Eh, kiitoksia oikein kovasti. Kiitoksia tästä johdannosta vielä puheenjohtajalle. Eh, sen jälkeen, kun nyt eh, olen keskustellut kanssanne varjoesittelijöiden kanssa asetusehdotuksesta, jonka olemme saaneet Euroopan komissiolta. Minä annoin äh, lausuntoni kansalaisaloitteesta ajatellen äh, lainsäädäntöpuitteita, jotka liittyvät kansalaisaloitteeseen. Äh, ja te olette tämän lausunnon saaneet. Niinpä minä voisin aivan lyhyesti puhua pääkohdista ja siitä hengestä, jossa lausuntoni liikkuu. Minä toivon, että päästään oikein hyvin johtopäätöksiin, jotta meidän valiokuntamme edesauttaa myönteisesti loppuasiakirjaan. Ja tällä tavoin saamme siitä hyödyllisen ja helppokäyttöisen myös kansalaisille sellaisen asiakirjan, joka ehkäpä parantaa Euroopan lainsäädäntöä ja varmasti elävöittää keskustelua Euroopasta sellaisen asiakirjan, jonka pitäisi antaa lisäarvoa, läheisyys, läheisyyttä ajatellen Euroopan kansalaisten ja toimielinten välillä. Mutta samaan aikaan asiakirjan pitää olla järkevä, eikä e, sen pitäisi synnyttää e, kokonaista aloitteiden tulvaa koska siinä saattaisi olla komissiolla ongelmia käsitellä niitä. Me tarvitsemme selkeän, yksinkertaisen asiakirjan, joka on käyttäjäystävällinen ja samaan aikaan tämä asiakirja olisi sellainen, että komissio voi silti käyttää sitä. Eli ne pääkohdat ne kohdat, jotka esitin tässä lausunnossa, olivat seuraavat. Komissio puhuu tällaisesta järjestelykomiteasta, joka pitää olla siis sellainen allekirjoittava taho. Komissio puhuu järjestelykomiteasta, minä puhun sellaisesta järjestelykomiteasta, joka koostuu luonnollisista henkilöistä. Kyse on kansalaisaloitteesta, niinpä minun mielestäni, toivottavasti olette sitä mieltä, järjestelykomiteassa pitäisi olla kansalaisia luonnollisia henkilöitä. On keskusteltu, monestako maasta heitä pitäisi olla. Minä ehdotin yhdeksää maata, yhtä kolmasosaa jäsenvaltioista, luonnollisia henkilöitä yhdestä kolmasosasta jäsenvaltioista ehdotin äh, luonnollisiksi henkilöiksi sellaisia kansalaisilla, kansalaisia, joilla ei ole muita äh, vaikutusfoorumeita Euroopan lainsäädäntöön. Minun mielestäni ei välttämättä siis äh, valittuja kansanvalitsemia poliitikkoja. Ja sitten toinen seikka on se, ketkä voidaan hyväksyä ja miten rekisteröidään. Minä olen eri mieltä tässä suhteessa komission kanssa, varjoesittelijöiden kanssa. Tapasin ja puhuin tästä mielenkiintoisia vaikutelmia. Minulla on sellainen vaikutelma, että me kaikki olemme sitä mieltä, että ne henkilöt, jotka tulevat järjestelykomiteaan, heidän heidän pitäisi ensin rekisteröityä ja sitten saada allekirjoituksia ja sitten äh, saada hyväksyntä äh, sille, että äh, aloite on hyväksyttävä. Eli rekisteröinti ja hyväksy, hyväksymiskelpoisuus, sen pitäisi olla yksi ainut tarkastus. Ja samaan aikaan mm, komissio ennen kuin se lopullisesti arvioi, onko tämä hyväksyttävissä, tämä järjestelykomitea pitää katsoa, minkälainen lainsäädäntötoimenpide olisi sopivin kyseiseen aloitteeseen. Niin kuin tiedätte, kyseessä voi olla direktiivi, asetus. People who will gather later the million, one million of signatures should know what they aim at. Um,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 If I say so something in Finnish, jos minä sanon jotain suomeksi, niin tulkataanko tämä nyt? To ja, to ja odpowiem po polsku, co? Yeah, <laughs> you can. If you try to carry on. Is it? No, we must wait a bit. Nyt e, toimii tulkkaus. Now it is functioning, yes. comes to the earphones. Shall I continue Mrs. or shall I go back to... Nyt toimii suomeksi. On, yes, I... If, if you, uh, Mrs. Tuun. Rouva Tuuno, voisitteko nyt uh, kelata taaksepäin minuutin verran ja sitten ottaa, jatkaa sitten siitä? Um, where did we stop? Mihinkähän me pääsimmekään? No niin, järjestelykomitea siis. Minä ehdotin sellaista, että se koostuu luonnollisista henkilöistä yhdeksästä jäsenvaltiosta, niin että järjestelykomiteassa katetaan nämä miljoona allekirjoitusta tukilauselmassa. Siinä on tässä tuen ilmaisussa. Tässä on tietoa ihmisistä, jotka allekirjoittavat. Minä ehdotan minimitietomäärää, eli nimi, osoite, syntymäaika ja paikka sekä allekirjoitus. Minun mielestäni tällainen tietomäärä riittää. Keskustelimme varjoesittelijöiden kanssa henkilökortista sen numerosta. Minun mielestäni se ei ole tarpeen välttämättä. Ja myös tuen ilmaisun paperimuodossaan pitäisi olla mahdollisimman rajallinen, niin kuin tiedämme tästä asiakirjasta, jos ymmärsin sen oikein, niin komissio ehdottaa korkeintaan kuutta sivua. Eli jos kuusi miljoonaa sivua pitää tuoda komissiolle se ei ole niinkään hyvä ajatellen metsiämme, joten ehdotan hyvin pientä paperimuotoista ja sitten tosiaankin vähimmäistietomäärän keruuta. Nimi, syntymäaika ja paikka, osoite, allekirjoitus. Se, mitä me nyt tarvitsemme tässä lomakkeella, on tietoa rahoitustuesta. Me tarvitsemme täyden avoimuuden ajatellen rahan lähteistä, jotka liittyvät aloitteeseen, ja olimme samaa mieltä esittelijöiden kanssa tästä asiasta. Kansalaisilla pitäisi olla pääsy. Minä laitoin sen tänne tarkistuksiinkin niin, että minun lausuntooni sisältyy tämä kohta aivan selkeästi. Pitäisi olla tiedotuskampanjoita eh, kansalaisaloitteesta, mutta kansalaisten pitäisi tietää, miten järjestää tällainen. Meillä on Euroopassa sellaisia verkostoja, joiden pitäisi kertoa kansalaisille Youth in Action, esimerkiksi Europe Direct, eh, myös parlamentin tiedotustoimistot ja komission edustustot pitäisi ottaa käyttöön. Eli kansalaisilla pitäisi olla hyvin tietoa käytössään siitä, minkä, mm, minkälaisia eh, aiheita mahdollisesti hyväksytään ja miten asia järjestetään niin, että eh, kansalaiset eivät tee liikaa virheitä, jotta eh, ei liikaa hylätä ehdotuksia – ja sen jälkeen taas toimielimiä kritisoidaan lehdistössä. Minkä ikäisiä ihmiset, ihmisten pitäisi olla sitten järjestäjien ja allekirjoittajien? Järjestelykomitea ajatellen iän pitäisi olla sen verran, että voi äänestää Eurooppa-vaaleissa, mutta allekirjoittajat, nämä miljoona henkeä, niin kuin tiedätte useimmissa Euroopan unionin maissa, vaaleissa ikäraja on 18, mutta esimerkiksi Itävallassa 16, joten ehdottaisin, että allekirjoittavien henkilöiden, siis ikäraja olisi 16 vuotta. Eli 16-vuotiaiden sallisimme jo allekirjoittaa kansalaisaloitteen. Ja jos aloitteen äh, sivutuotteena pitäisi olla dynaaminen keskustelu, niin mielestäni tämä olisi myönteinen aske, askel, jos me otamme mukaan näitä äh, hyvin nuoriakin. Nämä ovat siis pääkohdat, joita olen laittanut tuohon aloitteeseeni. Ja minua kiinnostaisi oikein kovasti äh, kuulla teidän kommenttinne. Minä luotan äh, luovaan yhteistyöhön, hyvään yhteistyöhön teidän kanssanne. Ja tällä tavoin äh, voimme antaa kansalaisille lopulta sellaisen välineen, joita, äh, jota he voivat käyttää kaikkien meidän hyväksemme. Kiitos. Kiitoksia rouva selkeästä esittelystä, joka antaa hyvän pohjan käydä keskustelua, mutta sitä ennen vielä komission ensin, ensin otetaan kommentit näiltä tota, jäseniltä. Okei, okay, a- aivan. Selvä. Menetellään siten, että ensin otetaan jäsenkommentit ja tätä kommentoi sitten komissio. Ja herra Fiisas siellä al- aloittaa, olkaa hyvä. Mrs. Fiisas, Mr. Fiisas, please. Muchas gracias, presidente. Eh, muchas gracias a la oikein kovasti esittelijälle tästä selkeästä esityksestä. Haluaisin kysyä tästä lausunnosta, jota käsittelemme. Ja kun puhutaan näistä tiedotuskampanjoista, niin haluaisin tietää, kuka rahoittaa tämän tiedotuskampanjan. Ja lisäksi onko siinä eh, jonkinlaisia rajoitteita ajatellen näitä kysymyksiä, joita voidaan käsitellä. Ja eh, sitten kansalaisaloitteen eh, ikärajat, jos onko tällaisilla kansalaisaloitteilla myös jonkinnäköistä lainsäädäntöarvoa, mikä on sen sitovuus? Kiitos. Kiitoksia sitten Saahe ja sen jälkeen Kavadaa, mutta rouva Saahe, teillä on seuraava. Saahe. Sorry, my name sounds different in Finnish. <laughs> I couldn't recognize... Anteeksi, nimeni kuulosti hieman oudolta, kun se sanottiin suomeksi. No, kiitoksia kuitenkin puheenvuorosta. Ja kiitoksia esittelijälle. Kyseessä on aivan erinomainen ja hyvin harkittu lausunto ja minusta se on erittäin tärkeä myös kansalaisille. Joten siitä syystä on tärkeää, että työstämme sitä hyvin vakavissamme. Minulla on kysymys internet-osiosta kansalaisaloitteessa, sillä kuten toteatte, koko tämä kansalaisaloitteen esittämisprosessi johtaa keskusteluun, sen tulisi keskustelua ruokkia, täyttävä tuo ehdotus sitten kynnysarvo tai ei. Joten pohdin sitä, että luotaisinko sellainen foorumi internettiin, jossa ihmiset voisivat sitten keskustella asiasta tämän kansalaisaloitteen puitteissa. Ja kun puhutaan sitten median roolista, niin toteatte, että tarvitaan tällainen turvattu ympäristö, jossa näitä allekirjoituksia kerätään. Ja uskoakseni yksilölle voi olla hankalaa taata se, että tämä allekirjoitusten kerääminen hoidetaan turvallisella tavalla, joten haluaisin tietää, että onko tässä mahdollisuuksia sille, että helpotetaan ähm, avoimen lähdekoodin sisältäviä aloitteita ja niiden turvaamista. Ja lisäksi pohdin sitä, että onko mahdollista ottaa käyttöön tämä tiedonsaanti suhteessa kansalaisaloitteen, sillä kansalaisille olisi näin helpompi arvioida sitä, että onko aloite kestävä, jos voidaan arvioida sitä tietoa, joka on saatavilla EU-instituutioista hyvin ja helposti etsittävällä tavalla. Ja onko tämä tiedottamisosio sellainen, että se tulisi sisällyttää tähän alustaan, jolla kansalaisaloite toimii? Kiitoksia. Kiitoksia sitten herra Kavadaa ja jälkeen rouva Tuun vastaan ja otetaan taas kolme seuraavaa. Kavada, olkaa hyvä. Merci, euh, monsieur le niin, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensiksi kiitoksia esittelijälle hänen tekemästään työstä. Puhun lyhyesti, koska tässä kollegat toivat esiin hyvin mielenkiintoisia kommentteja jo. Minä olen samaa mieltä eh, tietyistä kohdista, joita painotitte, ja mukaan lukien eh, yhdeksän maata. Minun mielestäni se on aivan eh, riittävä ulottuvuus, jotta saadaan miljoona allekirjoitusta. Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että järjestely komitea pitää olla. Se olisi hyvä muodon kannalta. Pitäisi ehkä täsmentää, mistä se tulee. Ja tässä, koska kyseessä on kansalaisten kuuleminen, niin parlamentilla pitää olla kyllä siinä myös roolinsa. Se ei ole mikään täytäntöönpanorooli. Jos nämä onnistuvat sitten, niin me eh, saamme sitten sellaisen asiakirjan, joka välitetään komissioon. Minulla on eh, vielä pari lisäkysymystä. Erittäin hyvä, että olette hyvin tarkkaavainen ajatellen tätä tietomäärää, joka kansalaisten pitää antaa. Eh, pitää katsoa, ettei tästä tule mitään laittomia tiedon keruita. Tätä asiaa tarkastellaan myös Libe-valiokunnassa, erittäin hyvä. Ja esititte kysymyksiä myös siitä, miten tämä rahoitus hoidetaan ehkäpä valtiot voisivat rahoittaa ajatellen nämä kansankuulemiset, koska tällaisiahan ne ovat että täytyy katsoa, ettei, etteivät myöskään lobbarit pääse vaikuttamaan välttämättä näihin. Ja näin voidaan saada kuultua kansalaisia asioissa. Ehkä maiden sen tähden pitäisi ennemminkin rahoittaa tällaisia mm, hankkeita, jotka eivät välttämättä ole kovin kalliita, varsinkaan jos niitä voidaan, voidaan hoitaa internetin kautta. Ja sitten tämä vähimmäisikä parlamentin jäsenenä minun mielestäni tähän voidaan puuttua. Jos joissakin maissa voidaan äänestää 16-vuotiaana, silloin se pitäisi olla 16. Ja jos maassa on 18, niin sitten 18 olisi ikäraja. Eli meidän ei pitäisi asettaa maiden omille ikärajoille mitään ylempää kerrosta. Ja tässä pitäisi asia hoitaa kussakin jäsenvaltiossa oman ikärajan mukaisesti, tämä äänestysikärajan mukaisesti. Ja eh, tässä eh, te itse ja kollegakin otti esiin sen, että tulee kuusi miljoonaa sivua tähän asiakirjaan. Eh, tällainen vetomus esitetään yhdessä kahdessa sivussa. Meidän täytyy rajoittaa tätä niin, että tätä asiakirjaa voidaan myös käyttää eikä tällä tavoin tuhota metsiä. Äh, tämä on kansalaisten etujen mukaista. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia. Saadaan sitten esit- <clears throat> Rova Tuun vastaan ja sitten otetaan kolme seuraavaa kysymystä. Täältä on pikkusen hankala nähdä teidän nimiänne, että suonette anteeksi, että tota, näke, näkeminen tämmöisellä keski-ikäisellä ikänäöllä on vähän niin ja näin, mutta kyllä se tästä hyvin rupeaa sujumaan. Rouva Tuun, olkaa hyvä. Thank you very much for your... Kiitoksia kovasti näistä kysymyksistä. No kenen tulisi sitten rahoittaa kampanja? Sitä ei ole tarkennettu tässä asiakirjassa ja minun uskoakseni meidän ei kannattaisi mennä myöskään näihin yksityiskohtiin koska, koska me tiedämme, millä tavalla sitä järjestettäisiin. Ensinnäkin tässä puhutaan koko asian tarkastelusta sen jälkeen, kun kolme vuotta on kulunut umpeen. Ja sitten nähdään, että on, onko tämä puitteisto hyvä vai ei. Jos tätä välinettä käytetään, ja käytetäänkö tätä välinettä siis useaan otteeseen vai ei, ja kenen tulisi se rahoittaa. Minä olen tähän sisällyttänyt vain avoimuuden, mutta jotkut näistä kampanjoista voivat olla kalliita ja toiset eivät, kun meillä on nämä nykyaikaiset välineet käytössämme ja se, millä tavalla tiedotamme toisille, me tarvitaanko siihen paljon rahaa, millä tavalla sponsorit käyttävät rahaa ja kuinka paljon. Ja en uskoakseni, uskoakseni me emme voi sitä, millä tavalla rajoittaa. On tiettyjä aiheita, joissa järjestäjät kampanjoivat enemmän. Uskoakseni ainoa asia, joka tässä suhteessa on todella tärkeä, on täysi avoimuus. Muuten tätä asiaa ei ole millään tavalla säännelty asiakirjassa. No sitten internetistä. Oleellinen kysymys on se, että voidaan nimenomaan edistää tiedonsaantia ja allekirjoittamista internetin avulla. Mehän kaikki pyrimme tähän, joten Euroopan kansalaisaloitteella voi olla myös se sivuvaikutus, että internet on yhä tärkeämmässä roolissa. Joten tämä esitys siitä, että allekirjoittaa on hyvä. Ja meidän täytyy jatkaa tällä polulla. Mutta meidän tulisi myös tämän avulla viedä eteenpäin allekirjoittamismahdollisuutta internetissä. En minä nyt ole tähän mitenkään sitä muotoillut, millä tavalla allekirjoitusta voitaisiin edistää internetissä, mutta näin tulisi tehdä ja minusta myöskin rahoituslähteiden pitäisi olla internetissä. Niin kuin asiakirjassa on kuvit, kuvailtu, niin järjestelykomitean tulisi tarjota tämä tietopohja. Kyseessä on kansalaisaloite, joten kansalaiset tiedottavat. Sikäli kuin minä näin, niin kansalaiset etsivät tiedonlähteensä ja valitsevat ne, jotka sitten järjestävät koko allekirjoitusten keruun. Valtio taas sitten puolestaan vastaa siitä, että on kyseessä sellainen järjestelmä, jossa voidaan internetissä allekirjoittaa asiakirja laillisesti. Vastasinko nyt teidän kysymykseenne? Kylläpä luulisin. Yeah, but this is a technical question about the development. Niin, ja turvallisesti siis. Niin, tässä on kysymys sitten internetin turvallisesta ja teknisestä kehitystä, ja se taas vaihtelee eri jäsenvaltiosta toiseen. Ja minä uskon, että tämä, että valtio ottaa kontolleen osan rahoituksesta, siihen varmasti osittain vastasin. Tässä on kyseessä kansalaisten aloite, ei se, että valtio rahoittaa, kontrolloi ja niin poispäin, vaan kyseessä on kansalaisaloite ja kansalaiset järjestävät näin ollen sitten myöskin rahoituksen. Vai ymmärsinkö väärin? niin eh, jotta olisi täysin avointa, niin silloin valtioiden pitää taata rahoitus silloin, kun te menette äänestämään maassanne. Silloin valtiot eh, maksavat kampanjat eivätkä yksityisyritykset. Tällä tavoin voidaan eliminoida tällaiset lobbausyritykset, koska kyse on kansalaisten kuuleminen Sanoin vain saman asian eri sanoin. Put it in my amendment. Niin minä laitan sitä tarkistuksiin, koska tämä ei ole lainsäädäntöasiakirja. Tämä on ehdotus lainsäädännöksi. Niin Eh, tämä liittyy myös tuohon ikään. Se on ehdotus niille, jotka laativat eh, lainsäädäntöä. Mutta minun mielestäni tällainen ehdotus voidaan esittää ajatellen nuorempiakin. Ja eh, siellä voi rahoittajina olla myös sellaiset kansalaisten aktiivitahot, joita meillä on jäsenvaltioissamme. Ei Euroopan parlamentin ei eh, pitäisi eh, olla välttämättä eh, sen enempää se, että me kerromme tässä vaiheessa itse hoidamme kampanjaa, vaan me ainoastaan helpotamme, järjestämme tähän puitteet. Kyseessä ei ole mikään vaalitapahtuma. Se on luonteeltaan erilainen kuin vaalit, ja siitä syystä minä en laittanut tänne mitään asiasta. Se on erilaista toimintaa kuin vaalit siitä syystä ja valtion rooli on erilainen tässä tapauksessa, ainakin äh, sikäli kuin minä näen tämän, mutta olen aivan avoin muihin keskusteluihin. Mehän puhuimme myös äh, tästä alaikärajasta. miten siitä olikaan? No hyvä. Ollaan päästy hyvään lupaavaan alkuun, ja jos keskustelu käy yhtä vilkkaana kuin se alkoi, niin tästähän tulee loistavaa. Sitten roa Versia jatkaa. Olkaa hyvä. Niin, kyllä varmasti meidän täytyy kiittää erityisesti esittelijää siitä, että tämä on näin laadukkaasti valmisteltu asia. Ja haluankin kiittää häntä tässä erikseen siitä, että hän on järjestänyt asian näin hyvin ja kuuntelee meidän näkemyksiämme. Ryhmäni nimissäni, niin, nimissä voin todeta, että olemme erittäin pitkälti esittelen kannalla tässä asiassa, kun puhutaan avoimuudesta. Ja yksinkertaistamisesta, kuten myöskin siitä, että meidän tarvitsee suojata kansalaisia tietosuojakysymyksissä. Minulla on edelleen useita kysymyksiä tästä asiasta, varsinkin tämä järjestelykomitea ja se, että pitäisikö se rajata vain koskemaan luonnollisia henkilöitä. Ymmärrän hyvin nimittäin sen huolenaiheen, että aivan sattumavaraisesti ei ryhdytä avaamaan tätä mahdollisuutta lobbareille, ja omissa nimissäni totesin, että hyvin usein tällaisen tilanteeseen on kyllä vaara joutua jo nyt. Minusta vaikuttaa kuitenkin siltä, että voittoa tavoittelemat järjestöt, jotka ovat hyvin usein kansalaisjärjestöjä, voisivat kuitenkin saada oman roolinsa tässä asiassa. Olemme käyneet keskustelua esittelijän kanssa tästä asiasta ja minä jään edelleen puhuttamaan omaa kantaani tässä asiassa. Minusta tämä on kysymys, jota meidän täytyy edelleen työstää, sillä en ole varma siitä, että luonnolliset henkilöt pelkästään kykenevät käynnistämään tämän tyyppisiä aloitteita. Tämä liittyy myös rahoituskysymykseen. Siinä olen jälleen kerran edustaja Kavetan kannalla. Ja kun puhutaan julkista rahoituksesta, niin se on kysymys, jonka mekin olemme ottaneet esille. Tässäkin suhteessa on sitä mieltä, että kyseessä ei mikään helppo asia, sillä mehän kaikki pyrimme välttämään kaiken tyyppistä lobbausta. Kansalaiset yksin kysyvät sitä, että mistä ihmeestä löydetään rahat käynnistämään tällainen aloite. Ja varjoesittelijän kanssa olemme puhuneet Euroopasta rahoituksesta myöskin. Mutta sitten on todettu, että jos eurooppalainen rahoitus otetaan käyttöön, niin silloin komissiokin on yksi osapuoli tässä, ja se nyt ei ole mikään hyvä ratkaisu. Tämä on edelleen minusta avoin kysymys, kuten myöskin se, että millä tavalla komissio tähän asiaan liitetään, sillä komissiolla on usein tapana jarrutella näitä aloitteita, koska siinä tapauksessa se olisi todella myöskin yksi osapuoli tässä asiassa. Lopuksi arvostan esittelijän avoimuutta suhteessa nuoriin. Minusta tätä ei tule kuitenkaan sekoittaa äänestysikäkysymykseen, koska kyseessä on todellakin kansalaisaloite. Tässä on kysymys siitä, että voidaan ottaa mukaan nuoret kansalaistoimintaan, helpottaa parempaa integrointia politiikan alalle, mutta nuorten kohdalla, koska tämä kysymys on tällainen, se koskee myöskin kaikkia niitä, jotka elävät Euroopan alueella, usein vielä laittomastikin, ja puhutaan näiden henkilöiden integroinnista yhteiskunta. Tämä olisi tapa myöskin ottaa heidät mukaan Euroopan unionin kansalaisten yhteisöön. Siinä oikeastaan ne kommentit, jotka haluaisin esittää. Kiitoksia Rouva Versia. Sitten Rouva Kammervelt ja hänen jälkeensä Sehnalo Lovaa. Kammervelt, olkaa hyvä. Ja, fiin. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia rouva Tuunille myöskin tämän luonnoksen esittelystä. Uskon, että kaikki olemme yhtä mieltä, tai voimme olla ainakin yhtä mieltä siitä, että eurooppalainen kansalaisaloite voi olla menestys vain ja ainoastaan, mikäli byrokraattinen taakka tehdään niin kevyeksi kuin vain mahdollista jo heti alkumetreillä – Toisaalta meidän täytyy kuitenkin luonnollisestikin varmistaa, että kun allekirjoituksia kerätään tai ei mitään takaovia hyväksi. Joten meidän täytyy saada järkevä tasapaino eri asioiden välillä. Toisaalta mahdollisimman vähän byrokratiaa ja mahdollisimman vähän turhautumista. Ja toisaalta täytyy varmistaa, että allekirjoitusten luettelo, joka sitten myöhemmin jätetään komissiolle, todellakin vastaa todellisia allekirjoituksia eikä tekaistuja sellaisia. Olen samaa mieltä tieto, tiedoista, jotka täytyy toimittaa, että näidenkin tietojen määrä pitäisi pitää mahdollisimman vähäisenä. Minun mielestäni riittää se tietojen luettelo, jonka te mainitsitte, etunimi, sukunimi, syntymäaika ja paikka ja allekirjoitus. Tämän pitäisi kyllä riittää henkilön identifioimiseksi, tunnistamiseksi. Kaikki muu olisi aivan liian hankalaa ja internetin käyttö. Tiedämme siitä osavaltiosta Nordrhein-Westfalenista esimerkiksi, jossa on kansalaisaloite käytössä. Siellä kadun kulmissa kerätään ihmisiltä allekirjoituksia, mutta sitten mikäli pitäisi kirjoittaa vielä henkilökortin numeroluettelon mukaan, niin sitten ihmiset sanoisivat, että no, no en minä sitten viitsikään allekirjoittaa, tämän aivan vaivalloista. Joten nähdäkseni esittelijänä ehdotus on riittävä. Tämä tietojen määrä riittää. Internetin käyttömahdollisuus allekirjoitusta jättäessä. Katson, että tällaista mahdollisuutta pitäisi pohtia ja avata tällainen mahdollisuus, mutta kuitenkin kun on kyse sähköisestä allekirjoituksesta, meidän täytyy tämäkin pystyä varmentamaan ja varmistamaan, että tämä henkilö todellakin, jonka väitetään allekirjoittaneen sähköisellä allekirjoituksella, on todellakin myöskin halunnut pistää nimensä tähän aloitteeseen mukaan. Väärinkäytöksiltä täytyy sulkea ovet ja täytyy varmistaa, että kyseessä todellakin on tämän henkilön vapaaehtoisesti antama allekirjoitus. Sitten rahoituksesta kansalaisaloitteen yhteydessä katson, että Tämä on monitahoinen ongelma. Kun on kyse kansalaisaloitteesta ja halutaan tehdä tästä menestyksekäs, niin eihän käy päänsä että ainoastaan jotkut järjestöt, joillakin järjestöllä vain on varaa tällaisiin kansalaisaloitteisiin. Koska silloin on todellinen vaara, niin kuin Rova Vergia juuri totesi, että pelkästään lobbausjärjestöt pystyvät ylipäänsä käyttämään tällaista hyväkseen. Ja miljoona allekirjoitusta kun pitää kerätä Euroopasta, niin tämähän edellyttää jo jonkinlaista, jonkinasteista toimintaa ja mainontaa jopa allekirjoitusten metsästämiseksi. Ei tämä ole enää mitään pikkunäpertelyä, joten meidän pitäisi vielä pohtia vielä tätä puolta, miten voidaan varmistaa, että pelkästään lobbausjärjestöt eivät voi käyttää hyväkseen kansalaisaloitetta, vaan ihan tavalliset, kansalaiset, tavalliset kansalaiset joille ei välttämättä nyt ole kovin suuria rahavaroja tällaista varten. Kansansaloitteiden yhteydessä on nimenomaan tämä rahan käyttö useimmiten ongelmana. Jonkinlaista mainontaakin tarvitaan ja tämä kaikki maksaa. Ehkä voitaisiin pohtia tätä jaottelua luonnolliseen henkilöön ja oikeushenkilöön ja tätä rajanvetoa eikä järjestöjen osallistuminen. Sitä voitaisiin pohtia, mutta mihin sitten pistetään raja? Tämä on hankala kysymys. Nähdäkseni se sekään ei olisi tämä kädellä helppo asia ratkaista ja mitä rahoitukseen ylipäänsä tulee muutenkin, Meidän täytyy vielä pohtia tätä syvällisemmin siitä, miten voidaan varmistaa, että eivät pelkästään ne, joilla on eniten rahaa, voi käyttää hyväksi tätä aloitetta. Täytyy todellakin varmistaa, että tästä tulee sellainen väline, jota tavallinen kansalainen pystyy käyttämään hyväkseen. Niin, että tässä ei vaan synny uutta turhautumista kansalaisten mielissä. Kansalaisten on omaisuus ryhtyä tällaisiin aloitteisiin. Täten vain saadaan ihmiset paremmin mukaan ja paremmin keskusteluihin ja paremmin osastumaan siitä, mitä Euroopassa tehdään. Kiitoksia. Jos rouva Seinalovalle sopii, että varapuheenjohtaja Lökkekaard sanoi, että hänellä on kiire, että jos hän ottaa tämän seuraavan, sitten oli sitten te. Sitten täällä on merkitty Verhaien, Skuria ja Benarab Atuu, jotta tiedätte, että kyllä teidän vuoronne on tulossa. Että jos teille sopii, että Lökkekaard on välissä, hän on, mutta jos ei sovi, niin otte te. Miten on? Sopii. Varapuheenjohtaja, hyvä. Well, thank you very much. Uh, Kiitos äh, kovasti, anteeksi nyt, äh, mutta sopiiko nyt, että ymmärsin, että nyt on ihan ok, että voin puhua tanskaa? Uh, I'll continue in Danish then. Uh, Jatkan siis tanskaksi. Tun vil også sige, at uh, tak for en god rapport. Uh, jeg har også fuldt sagen med. Kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin kiittää Rouva Tuunia tästä erittäin hyvästä lausunnon esittelystä, joka on tärkeä ja mielenkiintoinen Moniin seikkoihin, jotka halusin itsekin mainita, on täällä jo puututtu, joten en halua kaikkea. Nyt on todellakin tärkeää, ettei pelkästään suojella puita ja metsiä, vaan pidetään kansalaisten intresseistä. Mikäli pitää lukea 5-6 sivua, niin minä tiedän kokemuksesta, että usein tämä asia tökkää tähän kansalainen juoksee kirkoen pakoon. Ja varsinkin mikäli vanhemmista ihmistä on kyse, niin kukaan jaksaa enää lukea viittä kuutta sivua. Viitaten siihen, mitä jotkut edelliset puhujat ovat todenneet jo, haluaisin viitata vielä eräiseen seikkaan, joka kiinnitti kielteistä huomiotani. Kyse on siitä, mitä herra Kavara totesi. Minun olisi hieman vaikea kuvitella, että nyt voitaisiin todeta, että joissakin jäsenvaltioissa ikäraja olisi 18 ja sitten joissakin sitten pitäisi tämä 18 vuoden ikäraja laskea 16 vuoteen. Tästä saattaisi tulla melkoisen paljon keskustelua nyt pitäisi tarkalleen pohtia tätä kysymystä vielä, tätä ikäkysymystä, vai oliko me nyt ymmärtänyt väärin? Pyrittiinkö tässä nyt laskemaan ikäraja joka jo kaikissa maissa 16? Henkilökohtaisesti minua tämä kyllä huolestuttaisi, tämä 16 vuoden alaikäraja. Ja mitä sitten on jo tehty? Onko nyt pohdittu, tai onko kokemusta 16 vuoden alaikärajasta esimerkiksi Itävallasta. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Saadaanko tästä sopivia tuloksia, mikäli ikäraja 16? Vaan ja sitten tuun vastaan ja sitten otetaan. Kiitoksia, että joustitte. Nyt on teidän vuoronne. Thank you, thank you, Chairman. There is no check today, so I have to try my English. Kiitoksia puheenjohtaja. Tsekin tukkausta tänään ole, joten pyrin tekemään parhaani ja puhumaan englantia. Ensinnäkin haluan kiittää edustaja Thunia tästä erinomaista työstä, joka on tehty. Ja kiitän myös muita varjoistelijoita. Olemme varmaan käsitelleet jo kaikkein tärkeimpiä kohtia. Keskustelun aikana kaikki sovimme siitä, että kansalaisaloite voisi olla loistava väline kansalaisille Euroopan unionissa. Se pitäisi olla, pitäisi olla helposti käytettävissä, avoin ja myös teknisesti mahdollinen hyödyntää kaikkialta EUsta. Pyrin siis puhumaan lyhyesti ja käsittelen näitä ristiriitaisia kysymyksiä, joista on jo keskusteltukin, jotka koskevat siis allekirjoittajan ikärajaa. Pitäytyisin myös ajatuksesta siitä, että nuoret otetaan mukaan Euroopassa, jolloin ikärajana olisi 16 vuotta. Lisäksi tämä hyväksyttävyystarkastus rekisteröinnistä on mielestämme hyvä asia, mutta sitten tämä validiteetin varmistaminen, nimikirjoitusten aitoinen varmistaminen on hankalampi. Eli henkilöllisyyskysymystä tulisi harkita huolella, jotta voitaisiin pitäytyä säännöissä, jotka soveltuvat kaikissa jäsenvaltioissa. Ja koska uskoakseni tässä suurimpana kysymyksenä on se, että pyritään tekemään tästä väline, joka toimii hyvin keskustelussa, niin uskoakseni voitaisiin vähentää jäsenvaltioiden määrä neljään. Yhteen neljäsosan, anteeksi. Ja tietysti se, että pelataan sitten, että näitä tulee valtava määrä näitä aloitteita, niin se on tietysti ihan ymmärrettävää. Järjestävän komitean Mm, jäsenten määrä pitäisi olla suhteessa jäsenvaltioiden määrään. Mutta ehdottaisin myöskin selkeästi sitä, että MEPit eivät olisi olla järjestelykomitean jäseniä. Vaikka me olemme kyllä tästä kansalaisia ihan siinä, missä muutkin. Myös hieman ristiriitaista on tuo alustava komission ehdotus tuon hyväksyttävyystarkastuksen jälkeen tai tämä sopivin ehdotus. Eli että sinne ei tarvitse olla ihan selvää alkuvaiheesta lähtien. Lisäksi sitten vielä tarkistuskysymys, että kansalaisaloitetta tarkistettaisiin uudelleen. Vaikuttaa siltä, että viisi vuotta liian pitkä aika, kaksi vuotta liian vähän, eli jotain siinä välissä. Kiitoksia muuten erinomaista työstä. Kiitoksia ja nyt Patuun teidän vuoronne ja sitten otetaan loput kolme. Ole. Thank you very much for this lively debate. Kiitoksia kovasti tästä elävästä keskustelusta. Mehän tiesimme, että tällaista siitä tulisi. Tämä on sellainen asia, joka kiinnostaa hyvin monia. Minä järjestin kuulemisen tästä asiasta jo omassa vaalipiirissäni ja äskettäin myös Varsovassa. Tämä on sellainen aihe, joka herättää tunteita ja paljon mielenkiintoa. Ihmiset haluavat tietää, milloin ollaan valmiita, jotta voidaan käyttää tätä aloitetta, voidaan alkaa kerätä allekirjoituksia näistä ajatuksista, jotka ovat sitten hyväksyttäviä tai eivät. Järjestelykomitea. Nämä luonnolliset henkilöt, olen aivan samaa mieltä, että yhdeksän tai seitsemän henkilöä minun mielestäni olisi parempi, jos henkilömäärä olisi suurempi niin, että jäsenvaltiot olisivat hyvin edustettuina. Kyseessä eivät, niin kyseessä ovat sellaiset henkilöt, jotka ovat niin, luonnolliset henkilöt siis. No, luonnolliset henkilöt en osaa kuvitella luonnollisia henkilöitä, jotka alkaisivat kerätä tai suunnittelisivat keräävänsä miljoona allekirjoitusta, jossa nämä ihmiset eivät ole jossakin järjestössä tai valtavasti heillä olisi ystäviä tai jotakin muuta. Ymmärsin, että kun Rova Vergia puhui tästä, niin hän haluaisi kansalaisjärjestöt järjestelykomitean Minun mielestäni näiden henkilöiden pitäisi olla sellaisia henkilöitä, jotka ovat mukana kansalaisjärjestöissä. Kyseessä on siis kansalaiset, joten järjestöjen ei pitäisi olla mukana. On tärkeää, että meillä olisi luonnollisia henkilöitä järjestelykomiteassa. Ja palaisin nyt vielä myös siihen, mitä sanoitte mepeistä en tiedä mepeistä, mutta valitut poliitikot näen tämän aloitteen välineenä sellaisille, joilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa. Meillähän on mahdollisuus vaikuttaa kansallisissa parlamenteissa ja Euroopan parlamentissa. Meidän pitäisi jättää tämä aloite kansalaisille. Ei sen pitäisi olla meidän parlamentaarikkojen aloite millään tasolla. Niin minun mielestäni eh, niin yritän ymmärtää niiden ajatuksia, jotka asettavat tämän eh, aloitteen sopimukseen. Tämä on tarkoitettu eh, välineeksi niille, joilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa lainsäädäntöön. Tässä annamme heille välineen ja siitä syystä ajattelin, että meillä poliitikoilla on muita välineitä. Me voi välttää sitä, että lobbarit sekaantuvat tähän asiaan. Emme voi, emme voi säädellä kaikkea. Minä olen kyllä tietoinen, että lobbarit voivat käyttää tätä tarkoituksiinsa. Niin me, tämä rahoitus tai yhteisrahoitus, milloin valtion tai hallituksen tai hallinnon pitäisi hyväksyä nämä ajatukset, jotka tulevat esiin aloitteessa. Minkä tähden valtion pitäisi olla vastuussa, jos sanotaan, että halutaan rahoittaa tämä? Mikä on rahoituksen taso? Me emme välttämättä löydä mitään ihanteellista ratkaisua tässä. Kun puhuin rahoituksesta, niin kaikista tärkein asia on avoimuus, eikä ainoastaan kyse ole rahoituksesta, joka tulee yrityksiltä tai yhdistyksiltä. Mehän näimme, millainen rahoitus oli Barack Obaman kampanjalla, ja siinä oli tietenkin kansalaisyhteiskunta myös mukana. Sitten henkilö, henkilötodistus. Tiedätte kyllä, että jos sovimme, että ihmiset jotka ovat 16-vuotiaita tai siitä ylöspäin, voivat olla allekirjoittajia aloitteessa. Heillä ei ole velvoitetta kantaa mukana tai että heillä, heidän velvollisuuksensa ei kuulu, että heillä olisi henkilökortti. Ja kaikissa maissa ei ole velvollisuutta pitää henkilökorttia mukanaan. Emme me voi pakottaa ihmisiä käyttämään henkilökorttejaan. Heillä täytyy olla jonkinnäköinen henkilötunniste silloin, kun äh, äh, jotta heidät voidaan tunnistaa, mutta siinä kaikki minun mielestäni. Ja minun mielestäni tässä pitäisi pitäytyä vähimmäisissä vaatimuksissa. Äh, kyseessä on sellainen järjestelmä, internet-allekirjoitus toimii joissakin maissa, pankkitoimissa sitä voidaan käyttää yksinkertaisesti ja meidän pitäisi sitä myös edistää. E, näin säästämme myös metsiä, jos käytämme internet-allekirjoitusta. Kyse ei ole äänestyksestä, kun puhumme 16-vuotiaista. Se on erityyppinen aloite, ei tämä ole äänestys ihmiset, jotka allekirjoittavat kansalaisaloitteen, he eivät muuta suoraan mitään todellisuutta, niin kuin he muuttavat ehkä hallituksen, jos äänestävät. Kyse on ehdotuksesta lainsäädännöksi, ja he siis osallistuvat eurooppalaiseen keskusteluun, joten antaisin näille nuorille mahdollisuuden oppia Eurooppa-vastuusta, jotta he voisivat olla aktiivisia Ja sitten tämä uudelleen tarkastelu. Komissio ehdottaa viittä vuotta tarkasteluväliksi. Minun mielestäni se on erittäin pitkä aika, olen aivan samaa mieltä ehdotan kahta vuotta, koska ajattelin, että jos laitetaan kaksi vuotta, niin ehkä sitten me itse tarkastelemme asiaa uudestaan. Mutta mielenkiintoinen asia meille, onko tämä hyvä asiakirja vai ei, toimiiko se vai ei. Mutta kun lasken näitä vuosia, vaikka kyseessä olisi kaksi vuotta, niin me emme pääse siihen, koska kyseessä on pidempi prosessi joten kolme vuotta olisi ehkä optimaalinen ratkaisu. Toivottavasti se sopii teillekin. Kiitos. Kiitoksia. Samalla toivotan puheenjohtaja Doris Pakin tervetulleeksi ja kokoukseen sovimme tässä, että mä vedän tämän kohdan loppuun. Ja täällä on kolme puheenvuoroa. Rova Verhoi Heijen on seuraava, sitten Skuria ja Benarapatuu. Rova von Verheijen, olkaa hyvä. Ja, ich möchte zunächst auch Minäkin haluaisin kiittää Rova Tuunia erittäin hyvästä esityksestä ja teksteistä, jonka pohjalta voimme tehdä työtä. Olisin kuitenkin yksi huomio. Usean otteeseen on puhuttu tietosuojasta jo. Minusta vaikuttaa erittäin tärkeältä, että kyse ei ole pelkästään internetin käytön turvallisuudesta, vaan tästä listasta myöskin avoimuus on tärkeä. Meidän täytyy tietää, mitä tietoja täytyy toimittaa ja myöskin varmistaa, että kyse on oikeista henkilöistä näiden nimikirjoitusten takana. Tehtävätä täytyy hoitaa huolisesti niin, että näitä luetteloita ei voi käyttää myöskään väärin hyväksi mihinkään muuhun tarkoituksiin kuin kansalaisaloitteeseen. Ja tämä täytyy olla selvillä myöskin näiden nimien keräjien taholla. Listoja saa väärinkäyttää. Ja avoimuus rahoituksen osalta. En usko, että on pelkästään valtion rahoittamaa toimintaa, mutta toisaalta en usko, että myöskään järjestöt itse voivat kaiken rahoittaa, vaan uskon, että avoimuus, se, että tiedetään kuka ja miten järjestää kansalaisaloitteita ja rahoittaa niitä, on tärkeää. Yhtä tärkeää on kaiken kaikkiaan avoimuus. Kaikkien täytyy tietää, mistä rahaa tulee, mitä järjestöitä, yrityksiä on taustalla. Niitä kaiken tyyppinen väärinkäytö järjestöistä tai yrityksistä estetään. Kansaisjärjestöt, etujärjestöt voivat käyttää muitakin väyliä hyväkseen vaikuttaakseen asioihin Euroopan tasolla. Kyse ei pelkästään yrityksistä, vaan aivan yhtä lailla kansaisjärjestöistä, muista järjestöistä. Ja nyt täytyy todellakin varmistaa se, että kun luotan kansalaisille nimenomaan mahdollisuus toimia, niin juuri kansalaisille tämä pitäisi myöskin rajata. Niitä järjestöitä ja etujärjestöitä jätettäisiin ulkopuolella, ulkopuolelle. Ja myöskin kun on kyse tästä järjestelykomiteasta, niin sielläkin lähinnä kansalaiset olisivat päättämässä. Ja silloin kun rahaa kerätään tässä aloitteita varten, niin järjestöt ja yritykset voivat olla mukana rahoituksessa, mutta tämä täytyy olla hyvin avointa prosessin kaikissa vaiheissa. Mikäli jokin kansalaisjärjestö tai yritys tulee mukaan tukemaan aloitetta, niin tämä täytyy olla kaikkien tiedossa. Avoimuus on todellakin tärkeää, niin kuin esittelijäkin totesi. Ja sitten jokaisen täytyy myöskin itse päättää, osallistuuko tällaisen otteeseen vai ei. Uskon, että jokaisen kansalaisen vastuulla on itse päätös tehdä. Tietosuojaa pitäisi painottaa entistäkin enemmän. Kiitoksia. Herra Scurria, olkaa hyvä. Grazie Presidente. <clears throat> Io intanto volevo congratularmi con la relatrice. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella esittelijää tästä aivan erinomaisesta työstä. Hyvin paljon on sanottukin tästä mietinnöstä, joten esitän vain kaksi kommenttia. Minusta on erittäin hyvä, että painotetaan sitä, että kansalaisaloite on avoin nuorille. Sillä kyseessä on väline, joka otetaan käyttöön, jotta voidaan lähestyä kansalaisia paremmin. Ja on erittäin tärkeää, että nuoret ovat mukana tässä prosessissa. Ja kysymys ei ole äänestämisestä eikä liity mitenkään maan hallitukseen. Kysymys on vain ehdotusten esittämisestä. ja ehdotus, jotka niihin liittyvät. Eli minusta mitä enemmän nuoret ovat mukana, sitä parempi prosessi on kyseessä. No sitten järjestelykomitea. Minusta se on erittäin tärkeää, että sillä ovat nimenomaan kansalaiset, eivätkä jotkut muut elimet käytössä. Jotenkin kuvittelisin, että ne henkilöt, jotka ovat siellä mukana, voisivat myös edustaa järjestöjä, joilla on selkeät intressit tässä asiassa. Eli luonnollinen henkilö on kyseessä, mutta hän voi myös edustaa jotain järjestöä. Kiitoksia. Olkaa hyvä. Merci pour euh, le rapporteur. Äh, kiitoksia kovasti esittelijälle tästä hänen tekemästään työstä ja tästä keskustelusta. Minä haluaisin vielä painottaa sitä seikkaa, että tämä kansalaisaloite on äh, tärkeä demokraattinen äh, ehdotus. Me näimme Eurooppa-kampanjan aikana, että vaaleissa ei paljon äänestetä. Ehkäpä tämä kansalaisaloite voisi saada aikaan demokraattista lähestymistapaa sillä ehdolla, että se koskee kaikkia kansalaisia ja siitä syystä on tärkeää, että asiasta tiedotetaan. Tämä, nyt olisi tärkeää, että kyseessä olisi lyhyt asiakirja ja myös ymmärrettävä, joten se pitäisi laatia hyvin selkeästi. Se on tärkeää, koska ei mitään jargonia pitäisi esittää. Mitä tulee sitten digitaaliseen muotoon, sehän on ihan hyvä, mutta kaikilla kansalaisilla ei ole mahdollisuutta internetyhteyksiin. Meillä pitäisi olla useiden tiedotusvälineiden kautta mahdollisuus eh, välittää tietoa. Pitäisi eh, mahdollistaa se, että myös lukutaidottomat ja vammaiset voivat allekirjoittaa näitä aloitteita. Ja ehkäpä kansalaisjärjestöillä on eh, tällaiseen mahdollisuus. Mitä tulee avoimuuteen rahoituksessa, tässä voidaan tehdä ero julkisen rahoituksen ja järjestöjen välillä. Minun mielestäni nämä ovat kaksi eri tahoa, eli me, meillä olisi avoimuutta, eikä sama lista, joka koskee valtioita. Niin tässä taisi olla lähestulkoon kaikki. Niin minun mielestäni on tärkeää, että välitetään riittävästi tietoa. Mikä väline siinä olisi hyvä, jotta kaikkia kansalaisia kosketetaan? Kiitoksia ja sitten vielä rouva Tuun. Aha, vielä siellä lyhyesti vielä, olkaa hyvä. Anteeksi, unohdin vain sanoa yhden asian, joka on tärkeä minun ryhmälleni se koskee jäsenvaltioiden määrän vähentämistä. Me olemme pikemminkin neljäsosan kuin kolmasosan kannalla. Ja sitten rouva Tuun, olkaa hyvä. So it's a question of seven... Niin, kysäsi siis seitsemästä tai yhdeksästä siis. Minä kuulin, että joidenkin mielestä yhdeksänkin on liian vähän, joten kun tarkoituksena on edustaa Eurooppaa eikä vain muutamaa valtiota, niin argumentit voi hyvin ymmärtää, mikäli muutama maa, esimerkiksi pienet maata, omavat yhteisiä intressejä ja sitten saada miljoona allekirjoitusta kerättyä käytettävissä olevan teknologian avulla, niin eihän tämä sinänsä ole mikään ongelma. Joten uskon, että me pohdimme tätä, mutta muutkin valiokunnat käyvät varmaan hyvinkin kiivasta keskustelua aiheesta. Minusta jotenkin yhdeksän vaikuttaa niin mukavan passelilta ratkaisulta, että se varmaan miellyttäisi suurinta osaa meistä. Olen täysin samaa mieltä siitä, että tietosuoja on tärkeä kysymys. Komissio aikoo tuhota allekirjoitukset sen jälkeen, kun tietty aika on kulunut. Tämän komission tarkoituksena. Itsekin olen pohtinut, mitä tapahtuu kaikille näille tiedoille ja voimmeko suojella tietoja Nähdäkseni ainoa vaihtoehto on, että ne, jotka keräävät allekirjoituksia, ovat myöskin vastuussa siitä, että allekirjoituksia käytetään pelkästään tätä kansalaisaloitetta varten eikä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Ja sitten kun, sitten kun tiedot on, ovat päätyneet komissioon, komissio tarkistaa, että kaikki on kunnossa ja sitten tuhoaa tiedot. Avoimuudesta monet puhuivatkin jo, kun on kyse esimerkiksi rahoituksesta. Uskon, että kaikki olemme samaa mieltä tästä kysymyksestä. Rahoituslähteet ja kaikki muut täytyy olla täysin selvillä ja tietojen täytyy olla kaikkien saatavilla. Ehdottaisin, että olisi käytössä internet-osoite, jonkinlainen allekirjoitus tai jonkinlainen kaavake allekirjoitusta varten, niin sitten samalla, samassa yhteydessä saataisiin toimitettua kansalaisille tietoa siitä, kuka on tämän kaiken rahoittanut. Voisin myöskin kuvitella hyvinkin, että aloitetta käyttäisivät lähinnä kansaisjärjestöt hyväkseen. Ja kun puhun luonnollisista henkilöistä, niin eihän tämä sulje pois kansaisjärjestöt toimintaa, koska kansaisjärjestöt ovat ikään kuin järjestäjiä ja taustalla tässä työssä. Itse olen tehnyt hyvin paljon kansaisjärjestötyötä ja tältä myös näyttää kun on aloite ja minä allekirjoitan aloitteen, niin tässä taustalla on ihmisiä, joka, jotka organisoivat tämän kaiken. Ja kun puhutaan tiedotuskampanjoista, kyse on jälleen kerran kansalaisaloitteesta, joten annetaanpa kansalaisille mahdollisuus myöskin olla tässä toimijoina. Meidän täytyy tiedottaa kansallisen meidän toimistamme ja suunnitelmistamme ja niin poispäin. Meidän täytyy myös ajan tässä. Ja kun minä puhuin juuri eurooppalaisista verkostoista esimerkiksi Youth in Action – tai Europe Direct ja muista, niin minun nähdäkseni nämä voisivat tarjota tietoa etunenässä siitä, mistä on kyse, kun on kyse kansalaisaloitteista, miten, mitä kriteerejä täytyy noudattaa ja ku, mitä kaikkea muuta tietoa tarvitaan. Voitaisiin toimittaa näitä väyliä pitkin. Ja sitten kun toimen on ryhdytty, sitten kansalaisten tehtävänä on sitten tiedottaa ja näille ihmisille, jotta saadaan miljoona allekirjoitusta. Minä olen vakuuttunut siitä, että meidän pitäisi jättää vapaat kädet silloin kansalaisille tuossa vaiheessa jo. Ja vammaiset otettiin myöskin esiin ja ne, joilla ei ole internettä liittymää. Tämähän on jatkuva puheenaihe, erittäin tärkeä sellainen. Internet-allekirjoituksista kun puhutaan, niin meidän täytyy jatkuvasti kehittää Tälläkin, tälläkin saralla asioita Euroopassa. En usko, että me pystymme ratkaisemaan tämän tässä ja nyt kansalaisaloitehankkeen yhteydessä, mutta olen kyllä samaa mieltä täysin siitä, että kaikilla pitäisi olla tietoisuus myöskin siitä, että on olemassa ihmisiä, joiden on vaikea päästä tietoon Eli ihmisillä on erilaisia ongelmia, jotka estävät tiedon saannin, ja meidän pitäisi myöskin aktiivisesti varmistaa näiden kansanryhmien osallistuminen. En tiedä, voidaanko tätä nyt lainsäädännön kautta varmistaa nähdäkseni, ei niinkään. Mutta meidän täytyy kuitenkin varmistaa, että tilanne kaiken kaikkien kuitenkin parantuu tässäkin suhteessa jäsenvaltioissa. Nyt ilmeisesti vastasin suurin piirtein kaikkeen, eikö niin? Kiitoksia rouva puheenjohtaja vastauksesta ja kiitos kaikille puheenvuorojen käyttämisestä. Nyt sitten kuulemme, mitä tämä kaikki herättää komissiossa mielipiteitä ja kommentteja, joka tämän asian kanssa joutuu tekemisiin. Kukas komissiosta käyttää kommenttipuheenvuoron? Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. <clears throat> And I would like also... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää äh, esittelijää tästä lausunnosta ja jäseniä mielenkiintoisesta keskustelusta. Mainitsisin äh, vain muutaman äh, seikan keskustelusta. On hyvä, että tässä ollaan oltu samaa mieltä esimerkiksi avoimuudesta ja tietosuojasta – Eh, ne ovat jo täällä komission ehdotuksessa mukana ja ne on otettu huomioon jo ja myös neuvoston hyväksymä teksti mm, siellä. Siis tosiaan on ensimmäinen eh, neuvoston hyväksymä teksti, joka on lähellä komission ehdotusta. Ja siinä tulee mukaan näitä sitten eh, ajat, ajatus järjestelykomiteasta. Komission ehdotus oli paljon laajempi ja liberaalimpi. Me olimme sitä mieltä, että kuka tahansa saattoi, saattaisi sellaisen laatia, mutta olemme sitä mieltä, että tämä ajatus, josta on keskusteltu, se on mielenkiintoinen siinä tulee eurooppalainen ulottuvuus alusta lähtien tälle aloitteelle. Ja tällä tavoin vältetään myös eh, mielikuvituksellisimmat ehdotukset ja saadaan hiukan virtaviivaistamista mukaan. Me suhtaudumme myönteisesti eh, tähän kansalaiskomitean ajatukseen. Tärkeää siis on, että meidän pitää tietää jälkeenpäin, mitkä ovat kansalaisjärjestöt, jotka ovat takana, koska täytyy olla koko aika avoimuus mukana. Myös rahoituksen avoimuus, siitä oli jo komission ehdotuksessa säädöksiä. Me me olemme hy- hyvin, äh, meitä kiinnostaa kovasti tämä rahoituksen avoimuus, kuka maksaa äh, nämä aloitteet, se on erittäin tärkeä asia. Sitten ikärajakysymys. Nämä eivät tietenkään ole vaalit, äh, eikä tämä ole kansanäänestys eikä lainsäädäntöehdotus. Se on vain pyyntö komissiolle, että komissio ehdottaa lainsäädäntöä. Siitä huolimatta meidän täytyy pitää tämä tässä kansalaisulottuvuus tässä, eli tämä ei ole pelkkä vetomus. Olen samaa mieltä kanssanne, että tässä tehdään usein linkki, yhdistetään vaalien äänestysikäraja tähän ikärajaan. Sama no, pätee tähän tekstiin, jonka hyväksyi neuvosto se tarkoittaisi, että kansalaiset, jotka ovat yli 18-vuotiaita, voisivat allekirjoittaa ja sitten Itävallassa eh, yli 16-vuotiaat voisivat allekirjoittaa. Eh, useimmat jäsenvaltiot ovat tällä kannalla. Tästähän voidaan edelleen keskustella. Ja sitten hyväksyttävyys. Pitäisi selventää ehkä sekin, että alkuperäinen ehdotus oli sellainen, että eh, hyväksyttävyys tarkastus tapahtuisi ajatellen eh, oikeusperustaa. Onko oikeusperusta, jonka perustalla eh, komissio voi ehdottaa tätä tiettyä eh, tämä mm, hyväksyttävyys, siitä ollaan sitä mieltä vasta, sen, siihen voidaan puuttua vasta sen jälkeen, kun on 300 000 allekirjoitusta, mutta neuvosto laski tämän rajan 100 000 ja hyväksymme sen, mutta on hyvin vaikeata, että olisi tällainen sama raja, että olisi eh, hyväksyttävyystarkastus eh, eh, ja sitten tämä allekirjoitusraja, niitä noudatettaisiin samaan aikaan, koska ehkäpä komission olisi velvollinen tekemään syvällisen analyysin ja päätöksen asiasta, jota ei voitaisi ikinä edes testata, jolla ei olisi minkäännäköistä tukea tai sitä voitaisiin käyttää siihen, että komissio antaa vihreää valoa tälle asialle. Ja sitten, niin kuin joku sanoi, että tällä tavoin voitaisiin ajatella, että komissio ikään kuin sensuroi näitä aloitteita. Tämä on hiukan monimutkaista, monimutkaisempaa kuin että olisi pelkästään tämä 100 000 allekirjoitusta. Mutta nämä ovat ne syyt, minkä tähden me olemme antaneet ehdotuksen tällä omalla tavallamme. Ja sitten internetistä sanoisin vielä, että me olemme ottaneet sen esiin. Internetissä ei ole mitään allekirjoitusta. Siellä on sellainen lomake, joka täytetään, eli sitä ei tarvitse edes allekirjoittaa. On hyvin helppoa kerätä allekirjoituksia internetin kautta. Eli tämä on asia, joka on jo mukana. Sitten kehittelemme edelleen ajatusta ajatellen sitä, että käyttäisimme avointa lähde, lähdekoodia, jotta auttaisimme järjestelijöitä ja heidän, heitä kehittämään omia kotisivujaan, jotta voivat kerätä allekirjoituksia. Ja sitten henkilötodistuskysymys. Paljonko mm, henkilötietoja pitää kansalaisten antaa? ja pitääkö heidän antaa myös henkilökortin numero. Tästä on keskusteltu paljon jäsenvaltioissa ja e, siellä e, jäsenvaltioissa e, tarkastetaan nämä lomakkeet eikä komissiossa. Ja suuri osa jäsenvaltioista on sitä mieltä, että tarvitaan nämä tiedot. Ja siitä syystä neuvosto säilytti ne Komission tekstissä sanotaan ainoastaan yksi sivu tekstin pituudesta, mutta neuvoston tekstissä kuusi sivua. Mutta 27 jäsenvaltiosta 21 on sitä mieltä, että tarvitaan henkilötieto tai henkilökortin numero ja ainoastaan kuusi on sanonut, että voitaisiin selvitä ilman. Tämä on siis neuvoston kannasta mutta olemme kuitenkin sitä mieltä, että mielellämme sitä yksinkertaistamme vielä. Kiitos. Ja vielä lopuksi painotan, että tarkistusten määräaika on perjantaina ensimmäinen lokakuuta kello 12. Tämä asia tällä hetkellä loppu tällä erää loppuun käsitelty ja sitten vaihdamme puheenjohtajaa ja käymme herra Takkulan korkeatasoiseen argumentointiin, johon olen tottunut Suomen eduskunnassa. Ja jos hän on vielä edelleen täällä EU-ssa kehittynyt, niin vielä parempi, että sen kuulemme kohta. Mutta nyt Doris Pack ottaa puheenjohtajuuden, olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr Kollege. Ich darf Kiitoksia arvon kollegat. Pyydän anteeksi, että tulin myöhässä. Olin nimittäin parlamentin edellisen entisen puhemiehen hautajaisissa. Hän kuoli viime viikonloppuna 80 vuoden iässä. Hän oli minun ystäväni 30 vuoden ajan, joten annoin itseni luvan olla puoli iltapäivää myöhässä kokouksesta hänen hautaistensa vuoksi. Uskon, että Koko tämä keskustelu on laajuudeltaan valtaisa. Emme vielä tiedä, miten tämä käytännössä toteutuu, tämä koko hanke, mutta toivon todella, että kollegat eivät tässä sorru samoin ongelmiin, mihin usein sorrutaan. Että kun mennään täysistuntoon, niin ei aina muisteta, että meidän varsinainen työmme on lainsäädäntöaloitteiden antaminen. Meidän täytyy ja sitten tarjota työskentelymahdollisuuksia niille, jotka työtään tekevät ja pyrkivät vaikuttamaan. Eikä pidä tehdä liian monimutkaiseksi kansalaisten mahdollisuuksia. Meillä on vielä työtä edessämme ja asioita täytyy työstä jo loppuun saakka ennen kuin asia on kuntoon saatettu. Seuraavana asian esityslistalla on EU-strategia, joka liittyy romaanien integrointiin. Hannu Takkula, olkaa hyvä. Kiitoksia <clears throat> puheenjohtaja. Kun tiedän, että olemme melko paljon aikataulusta myöhässä, käytän puheenvuoron suomen kielellä ja käytän sen kohtuullisen lyhyesti. Eli kysymyksessä on romaniväestön osallistumista koskeva EU-strategia, ja tässä meidän on muistettava se, että tämä on meiltä mielipide, mikä annetaan vastaavalle valiokunnan liibelle, ja näin ollen emme voi maalailla kaikkea, mitä haluaisimme ehkä maalailla, kymmenen hyvää ja kahdeksan kaunista asiaa tähän sisälle, vaan on varmaan pakko mennä oleelliseen ja mietittävä, mitä voimme tässä omassa mielipiteessä liipevaliokunnalle sanoa. Ensinnäkin toivon, niin kuin tämä romaniasia on ollut paljon esillä näin yleisesti, että, että me ollaan tosissaan tämän asian kanssa. Nimittäin minulla on viimeisten viikkojen aikana herännyt, e, herännyt vahva epäilys siitä, että tämä parlamentti ei ole tosissaan tämän asian kanssa. Osa äänesti Romanian puolesta sen vuoksi, että sai äänestää Ranskan hallitusta vastaan. Ja osa ajattelee, että pienetkin pilottiprojekti, johon pyydetään muutama sata tuhatta euroa rahaa, jos se menee romanien hyväksi, ei meillä sellaisen ole rahaa. Vaan äänestetään ne nurin täällä ja sitten lausutaan jotakin kaunista. Kyllä tässä melkoinen ristiriita on. Ja mun mielestä mä toivon, että kulttuurivaliokunta on sivistynyt valiokunta ja tosiaankin on tosissaan tämän asian kanssa. Ja sen vuoksi toivon, että se mitä me lausutaan, me lausutaan mielipiteenä semmoista, mikä on myöskin Euroopan tasolla toteutettavissa, ottaen huomioon, että jäsenmailla on tässä kohtuullisen suuri itsenäisyys ja autonomia päättää, millä tavalla Rooman väestöä, väestöä omalla kohdallaan kohtelee. Jonkun verran tässä, kun olen tätä ja valmistellut, niin viime vaalikaudella tein raportin maahanmuuttajalaisten koulutuksesta. Voi sanoa, että samantyyppisiä elementtejä tässä on ajatus laittaa sisälle. Koulutus on kaiken A ja O. Meillä on Euroopan unionissa 27 jäsenmaata ja voi sanoa, että noin 27 erilaista strategiaa myöskin romanilaisten koulutukseen. Ja näin ollen toivon, että tässä niitä hyviä käytäntöjä lähdettäisiin testaamaan ja kokeilemaan. Tällä hetkellä me on tiedossa, että muutamissa Skandinavian maissa kohtuullisen hyvin on onnistunut Roma-oppilaiden äh, äh, integrointi luokka, no, normaali luokkayhteisö ja sitä kautta – ollaan pystytty rakentamaan, rakentamaan hyvän elämän edellytyksiä, mutta sitten meillä on olemassa maita, missä on suuria määriä äh, romaneja ja, ja missä tämä heimokulttuuri on vielä paljon vahvempaa ja siellä tällaisia onnistumisia ei ole saatu ja kun tiedetään, että tämä koskettaa Euroopan laajuisesti noin 10-12 miljoonaa ihmistä, niin tämä on tietenkin enemmänkin kuin vain tämmöisen mielipiteen arvoinen asia. Kun tässä nyt muutama mielipide lausutaan tuohon Liipen, Liipen raporttiin, niin tietenkin koulutuksen lisäksi meidän on käsiteltävä kulttuuria, nuoriso- ja urheilunäkökulmaa tässä. Ja, ja siitäkin huolimatta, että nämä kuuluvat ja ovat tärkeitä lähestymiskulmia, niin itse katson niin, että kaiken tärkein asia olisi tämä koulutus ja, ja, ja sen niin kuin sisään, sisään rakentaminen, että jos me voitaisiin löytää Euroopan laajuisesti yhtenäinen koulutusstrategia. Siitä huolimatta äh, urheilun integroinnin me tiedetään. Se, se on erittäin, erittäin toimiva konsepti ollut muun muassa maahanmuuttajien kohdalla ja varmasti myös, myös niin kuin, uh, romanien kohdalla sitä voidaan, voidaan käyttää, mutta itse ajattelen näin, että jos me voimme A4 yhden sivun lausua tästä, niin se painopiste olisi koulutuksessa. Lopetan tähän ja toivon niin, että käydään keskustelu, missä olisi lyhyitä ja nasakkaita, nasakkaita puheenvuoroja siitä, mitä kannattaisi nostaa esille. Tästä eteenpäin olen, olen sitten korvana, mutta niin kuin sanoin alkuun, haluan palata siihen takaisin, että mä toivon, että näiden asioiden kanssa ollaan tosissaan, koska Mua jollakin tavalla eurooppalaisena hävettää se, että me eri puolilla maailmaa käydään sormi pystyssä puhumassa ihmisoikeuksista ja meillä on oma pesä hoitamatta. Me emme ole itse onnistuneet näissä asioissa. Ja näissä, näissä äh, roma vähemmistön kysymyksissä ja meiltä kyllä riittää Euroopan unionin budjetista rahaa Palestinan autonomian palkkoihin ja meiltä riittää eri puolille maailmaa sitä jaettavaksi, mutta meillä ei riitä pieninkään koulutusprojekteihin koskien roomalapsia, niin tämä jollakin tavalla ei ole minun mielestäni niin tasapainossa. Kiitos puheenjohtaja puheenvuorossa ja anteeksi, että toin esille tätä realiteettia, mutta minun mielestä ajattelen näitä poliittisena päätöksentekijöinä, niin meillä myöskin on vastuu siitä, mitä me kirjoitamme, ja toivon, että kirjoitamme vain sen verran, mitä voimme toteuttaa. Vielen Dank. Ich möchte nur daran erinnern, dass wir dieses Thema ja schon häufig... Kiitoksia. Tämä on aihe, joista on keskusteltu valiokunnassa aiemminkin. Herra Hattakulhan oli todellakin maahanmuuttajalasten koulutuksen osalta esittelinä aiemmin. En muista, oliko tämä mietittävä lausunto. Joka tapauksessa parlamentti antoi päätöslauselman myöskin, joka koski Ranskan romanikarkotuksia. Herra Fissa seuraavana. Herr Fisas. Kiitoksia. Tämä on hyvin tärkeä aihe ja arkaluontoinenkin ja e, siitä on hyvin helppo saada aikaan kiistoja. Meidän täytyy olla hyvin selkeitä tässä asiassa. Minun mielestäni pitää puhua e, integroitumishalukkuudesta ja koulutus Äh, halukkuudesta ajatellen tätä äh, yhteisöä. Espanjassa meillä on äh, hyvin merkittävä mustalaisyhteisö. Siellä on se on lähestulkoon integroitunut Espanjan yhteiskuntaan, mutta sama ei päde romaneihin. Ja aika äskettäin Marie Teresa Sanchez ja minä, me kävimme eh, Barcelonan lähistöllä eh, kaupungissa, jossa on eh, hyvin merkittävä romaanivähemmistö. He asuvat taloissa paikallisväestön seassa he aiheuttavat merkittävästi ongelmia naapurustolle ja kun heidän kanssaan puhuu, niin huomaa, miten on, ongelmallista on integroitua, mennä kouluun tai lähteä tähän samaan kulttuuriin. Eh, he eivät itse halua missään tapauksessa sopeutua ympäristöönsä. Eh, tämä on tärkeä aihe, jota pitää myös miettiä. Minun mielestäni pitäisi eh, ponnistella myös romanien lähtömaissa, koska nyt me käytämme merkittävästi rahastoja ja usein ei käytetä niitä riittävästi näiden yhteisöjen lähtömaissa. Tämä saattaa olla ehkä hiukan kova kannanotto, vaikea hyväksyä, mutta muussa tapauksessa täällä toimivat sitten äärioikeistopuolueet ja meidän pitäisi puuttua asiaan, ottaa härkää sarvista ja ottaa tämäkin asia huomioon, kun puhumme tästä ongelmasta. Kiitoksia, Bergia. Kiitoksia. Tämä on kieltämättä hyvin pole, poleminen aihe. Ensinnäkin tässä tulee syrjimissä kysymys. Minun mielestäni kun asiaa käsitellään, niin itse stigmatisoimme helposti nämä vähemmistöt ja nämä väestönosat. Haluaisin kiinnittää huomiota siihen, ketkä ovat näitä, joita, joista puhutaan tässä. Me olemme kulttuurivaliokunnassa ja ensimmäinen asia on se, että me tietäisimme tarkkaan, mistä väestönosasta puhumme, miten he itse määrittelevät itsensä ja romanien eurooppalainen merkitys – sen merkitys kansainvälisesti, miten määritellään romanit kansainvälisesti. Minulle se sopisi erittäin hyvin. Tällä tavoin voidaan mennä eteenpäin myönteisesti siinä, millä tavalla tämä väestönosa nyt sitten käsitetään. Ja sitten toinen asia, jota painottaisin vielä. Minun mielestäni kun katsotaan kaikkia kulttuurisia vähemmistöjä, jos me ennen kaikkea haluamme asettaa oman mallimme, emmekä halua eh, kunnioittaa kulttuurista monimuotoisuutta, silloin ei päästä eteenpäin. Mielestäni pitää tunnustaa toinen ja eh, se, että toinen on erilainen eh, ja lopettaa, pitäisi lopettaa syrjiminen. Tämä on syrjinnän torjunnan mm, perusperiaate. Ja sitten vielä yksi seikka. Nyt ei riitä, että EU antaa välineet eh, sille, että tietty politiikan ala on tehokasta. Minun mielestäni tämä on hyvin tyypillistä eh, ajatellen sitä, mitä ei pitäisi tehdä, eh, kun puhutaan tästä kyseisestä komission, komission pääosastosta, niin usein näitä rahoja ei käytetä tarpeeksi romanivähemmistön hyväksi. Ja usein hallitukset syrjivät tässä nimenomaan. Tässä en puhu mistään erityisestä valtiosta, koska en halua, että tässä ruvetaan polemisoimaan. Kyse ei välttämättä, välttämättä siis ole kaikista mm, järkevimmästä välineestä, eh, jonka avulla voidaan integroida tätä väestön osaa. Kiitos. Markus Marko seuraavana. Grazie, presidente. Penso Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Uskon, että tämä on todellakin merkittävä mietintö ja keskustelu käy vilkkana tämän teeman ympärillä. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että meidän ei pitäisi suhtautua liian dogmaattisesti tähän asiaan, eikä pitäisi tarkastella asiaa pelkästään siltä kannalta, että pitäisi todellakin keskittyä niin asioihin, jotka kuuluvat meidän valiokunnallemme, kulttuuri, koulutus ja urheilu. Urheilu on hyvä asia, mutta tässäkin suhteessa katson, että meidän täytyy puhua romanien kanssa ja meidän täytyy ymmärtää toisiamme. Ja kun on kyse koulutuksesta, on olemassa merkittävän suuria eroja maiden välillä. Joissakin maissa käytetään hyvin paljon rahaa joka vuosi siihen, että romanilapset saadaan kouluun. Ja usein sitten koulun penkit kuitenkin romanin osalta pysyvät tyhjinä, koska perheillä on vaikeuksia lähettää lapsensa kouluun. Kyse on sitä, jotka lapset haluaisi kouluun, vaan saattaa olla, että vanhempien on vaikea toimittaa heitä kouluun, niin, että he myöskin pärjäsivät koulussa ja noudattaisivat koulun opetusohjelmaa. Ja näiden lasten asema saattaa olla hyvinkin vaikea, kun he kasvavat aikuisiksi. Heidän on hyvin vaikea integroitua, heidän on vaikea löytää työtä, heidän on vaikea löytää omaa paikkaansa yhteiskunnassa. Olen nähnyt hyvin paljon lapsia, jotka tulevat kyllä kouluun, mutta eivät välttämättä sitten osaa sanakaan koulussa käytettyä kieltä edes koko maan mitään yhtäkään kieltä, jota maassa puhutaan, ja heidän, heidän on mahdoton sitten seurata kouluopetusta. Joten tästä asioita on helpommin sanottu kuin tehty. Meidän täytyy kuitenkin saada näistä lapsista koulutettua aikuisia, jotka kunnioittavat sen yhteiskunnan sääntöjä, jossa he asuvat ja elävät, koska muuten emme pääse puusta pitkään. On erittäin tärkeää käsitellä tätä aihetta ja nimenomaan koulun ja koulutuksen kautta voimme varmistaa, että päästään eron tästä dogmaattisesta lähestymistavoista ja saadaan todellista integroitumista aikaan. Tämä on vaikea asia ja nyt kun sallin, että sanoa, että EUlla oli niin kova kiire laajentua, niin silloin olisi oikea paikka ollut kiinnittää ihmisoikeutta ihmisoikeuksiin huomiota näissä hakijamaissa. Ja tämä tilannehan oli Slovakiassakin jokunen vuosi sitten. Ja siihen kiinnitettiin huomiota ja se on tiettävästi kuitenkin parantunut. Ja tämä ihmisoikeuskysymys on sikäli vaikea, että me emme kyllä saisi yksittäistä ryhmää mennä leimaamaan, koska onhan meissä suomalaisissa, italialaisissa, meissä on paremmin onnistuneita ja huonommin onnistuneita, ja niin on romaneissakin. Herra Takkula tuntee tämän asian Suomesta hyvin. Meillä pääosa meidän romaneista on hyvin integroitunut, mutta sitten on ongelmatapauksia, jotka menevät linnasta linnaan ja väkivallasta toiseen, että se, siellä on yksilöissä eroja, että tämä stigmatisointi on vaarallista. Mutta tämä on myöskin aika kovan politiikan teon väline ja sitten tämä liittyy myös suvereniteettiin sikäli, että onko onko mailla oikeus päättää, ketä sinne tulee ja miten sinne tulee. Ja toisessa vaakakuupissa on sitten vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa, joka on yksi EUn perusperiaatteista, ja näiden kanssa me joudutaan tasapainoille. Kiitos. Signora Costa. Sì, ehm, Ma credo che mh, mm, sia molto apprezzabile questa iniziativa della Commissione. Niin. Tämä on mielestäni aivan erinomainen aloite komissiolta tänä hyvin vaikeana aikana. Joten meidän täytyy käsittää, että tässä ovat kyseessä aivan perusarvot. Ja valiokuntamme voi antaa oman panoksensa ja edesauttaa sitä, että ymmärretään tilannetta paremmin tai sitten se voi todeta, että integraatio ei ole mahdollinen, enkä usko, että me sellaisen valinnan haluaisimme tehdä. Varmaankin esittelijä auttaa meitä löytämään oman tilamme tässä hyvin laajapohjaisessa keskustelussa. Kun kysymys on osallistumisesta yhteiskunnan toimintaan. Minusta on kuitenkin aivan oikein se, että meidän tulisi myöskin kulttuurivälistä näkökulmaa painottaa tässä asiassa. Sillä siinä otetaan huomioon ne mm, arvot, joita meidän täytyy vahvistaa, eli Euroopan perustuslaki, yksilön oikeudet, se, että vähemmistöjä ei saa syrjiä eikä kulttuureita, tämä yhtäältä. Ja toisaalta sitten lain puitteissa meidän täytyy pyrkiä viedä eteenpäin integraatiota hyvin aktiivisesti. En ole aivan samaa mieltä siinä, että että Roma, romaniyhteisö vastustaa integroitumista. Minulla on myös aivan toisenlaisia kokemuksia. Kuitenkin uskoisin, että tässä on kyseessä joitakin perustavanlaatuisia edellytyksiä, joita tarvitaan, jotta näin voidaan tehdä menestyksellisesti. romanissa on paljon myös erilaisia ryhmiä eri maissa ja niiden välillä on erilaisia eroja. Nyt romanit pääsevät liikkumaan maiden välillä, maan sisällä. Joten minusta olisi oikein hyvä ajatus, että jos voisimme tarkistella joitakin myönteisen integraation esimerkkejä joistakin maista. Jokaisella maalla on tietysti omat kokemuksensa, mutta annan teille kaksi yksinkertaista esimerkkiä. Millä tavalla romani leirit voidaan muodostaa hyväksyttävästi. Meillä on esimerkiksi Trentinon alueelta Pohjois-Italiasta hyviä esimerkkejä, joissa romanileiri suljettiin, mutta ihmisille annettiin esimerkiksi stipendejä opiskeluun ja niin edelleen. Ja se oli oikein hyvä ajatus. Ei se tietysti aina, aina ole täytäntöön pantavissa, mutta minusta meidän täytyisi ottaa huomioon erilaisia kokemuksia ja katsoa se, että voidaanko saada nämä ihmiset mukaan. Muussa tapauksessa kysymys on julkisesta järjestyksestä ja <clears throat> tai kyseessä on asia, jota on vaikea käsitellä. Meillä on välineet, joita voimme täytäntöön panna, kun pyrimme katsomaan tätä asiaa syvällisemmin. Kiitoksia. Takkulalla tuntuu olevan kiire, mutta haluaisin todeta yhden asian vielä sitä ennen. Hannu ilmeisesti joutuu lähtemään kohta, mutta uskoakseni meidän pitäisi pohtia, olisiko mahdollista toimia siellä, missä romanit asuvat ja elävät ja pyrkiä romanien kanssa yhdessä pohtimaan, miten heidän elinolosuhteitaan voitaisiin parantaa että esimerkiksi kumppanuussuhteita luotaisiin, että lapset saataisiin toimitettua yhteistyössä koulun ja sitten kun lapsi on kolme kuukautta käynyt koulua ja saanut apua, hän sitten tuntee myöskin hyväksytyksiä ja tuntee, että hän saa siellä apua ja hän sitten haluakin mennä kouluun. Meidän täytyisi luoda paikallisella tasolla tämän tyyppistä yhteistyötä. Joilla, joissakin yhteisöissä tällaista toimintaa jo on ja näitä esimerkkejä voitaisiin verrata. Rova Sanchez, Sanchez, voisitteko nyt odottaa vielä hetkinen, koska Takkulan täytyy kohta poistua paikalta. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua oikein nopeasti. Äh, haluaisin kuitenkin äh, niin äh, sanoisin, että aivan Savoin meidän täytyy käsitellä hyvin, hyvin varovaisesti romanisanaa, samoin kuin syrjintäsanaa. Nyt kun halutaan kunnioittaa kulttuurista monimuotoisuutta, ei tarkoita, että asetetaan tietty sosiaalinen malli, mutta tällä hetkellä romanien mallissa on ongelma. Ja jos heillä on integroitumisongelmia, niin anteeksi, jos on ongelma olemassa. Joka tapauksessa meillä on kunnioitusongelma aivan samalla tavoin, että romanien kanssa on ongelma olemassa molempiin suuntiin ette te ainakaan minun puheoikeuttani kunnioita. Niin, perusarvot ovat tässä pelissä, mutta Rova Kosta sanoisin, että tietyille integraatio on mahdoton. Joissakin tapauksissa se ei ole onnistunut ja meidän täytyy katsoa. Tosiaan kulttuurivaliokunnassahan me olemme ja meidän täytyy ottaa tämä asia eh, kulttuurin ja koulutuksen kannalta. Eh, jotkut ovat onnistuneet. Meidän täytyy löytää eh, hyvä ratkaisu, katsoa mikä onnistuu ja mikä toimii, eikä pidä tuomita sitä, mitä tapahtuu tällä hetkellä. Se, mitä on tapahtunut Ranskassa, haluaisin, ettei tuomita sitä nyt. Me emme ole täällä sitä varten. Meidän pitää katsoa, että hoidamme ongelmat. On là pour aider. Tarko, mehän olemme täällä ratkaisemassa ongelmia, emmekä vain syyttämässä muita sormella, syyttävällä sormella. Hannu Takkula sanoo nyt viimeisen sanan. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen vähän paulaan, että olen, olen tässä mukaan kiireessä, kun katsoin nämä aikataulut hiukan, hiukan toisin, mutta tulee vielä takaisin. Mutta sen verran sanon tässä, että se mitä puheenjohtaja sanoo, minun mielestä te sanoitte juuri naulan kantaa, juuri niin kuin se asia on. Me tarvittaisiin nyt kipeästi se pilottiprojekti, mistä mä taisin laittaa jonkunlaisen budjettiesityksenkin. Siis sellainen, missä yritettäisiin löytää eurooppalaista mallia. Mutta jos tämä jää vain puheen tasolle, että teidänkin puolueiden budjettivaliokunnan ihmiset huomenna tai milloin se on tuolla äänestää sitä vastaan, niin voidaan me puhua täällä. Me voidaan täällä kiistellä monta vuotta. Me tarvittaisiin selkeä projekti, missä katsottaisiin, millä tavalla Euroopassa voitaisiin löytää sellainen malli, miten integroidaan romalapsia mukaan. Ja niin kuin sanoin, suomalaisessa yhteiskunnassa, mistä itse tulen, me ollaan kohtuullisen hyvin onnistuttu. Mä olin yliopistossa, mulla oli monta opiskelukaveria, jotka oli rooma-ihmisiä. Mä opiskelin konservatorissa laulua, siellä oli monia rooma-ihmisiä ja näin edespäin. Ja, ja ne on hyvi, hyvi, hyvissä paikoissa suomalaisessa yhteiskunnassa löytyy roomataustaisia ihmisiä. Ja Mä en niin usko, että Suomi on tässä mikään poikkeus, mutta että me tarvitaan eurooppalaista mallia ja, ja tämmöistä pilottihanketta. Tässäkin keskustelussa huomaa se, että kun eri maista tullaan erilaisia jännitteitä, ja me voitaisiin näistä jatkaa vaikka kuinka pitkään, mutta enemmän tekoja kuin sanoja, vaikka me olemmekin sano, sanojen ammattilaisia, mutta että se mitä tässä on sanottu, koitan ottaa ne huomioon, ja tuota, niin kuin totesin, yhteen a 4 sen tiivistäen, niin tarvitaan eurooppalainen malli ja, ja tuota, mitä kautta yritettäisiin parhaita käytäntöjä vaihtamalla yrittää integroida romalapsia ja luoda heille mahdollisuus hyvään ja ehyeen elämään. Ja tässä koulu yhteisenä olisi tämmöinen äh, caring community, siis tämmöinen välittävä, välittävä niin kuin yhteisö. Ja sanon tämän vielä loppuun sen, että miksi tämä on tärkeä asia. Me ollaan Euroopan unionin kansalaisia. Minkä päälle Euroopan unioni on rakentanut? Se on rakentanut holokaustin tuhkan päälle. Sanottiin, että ei koskaan enää. 6 miljoonaa juutalaista, 500 000 romaania meni siinä. Ja senkin vuoksi meillä on niin kuin hoidettava tämä kuvio myöskin romanien osalta, aivan samoin kuin juutalaisten kohdalta, sillä tavalla, että ihmisoikeudet sanan varsinaisessa merkityksessä voi toteutua eurooppalaisessa unionissa. Okei, okay, Wir haben noch eine Wortmeldung von Bernard Abtou. Niin, minä haluaisin painottaa yhtä seikkaa. Me olemme kulttuurivaliokunnassa, emmekä ole puhuneet romanikulttuurista. Haluaisin painottaa tätä. Jos haluamme, että romanit tulevat luoksemme, emme voi sanoa, että integroimme heidät äh, niin, että vaadimme, että äh, he elävät kuten me. Äh, täytyy ottaa huomioon heidän kulttuurinsa, mitä on romanikulttuuri, musiikki, laulut, elokuvat. En tiedä, oletteko nähneet esimerkiksi Toni Gaffin elokuvan Minun mielestäni, eh, jos haluamme, että he tulevat luoksemme, meidän pitää ottaa tämä huomioon. Eh, vahinko, ettei sitä ole otettu huomioon, koska heillä on hyvin voimakas kulttuuri. Rouva Penerattu, emme yhtään epäile teidän sanoja. Me tiedämme tämän kaiken. Meidän täytyy kuitenkin ponnistella varmistaaksemme sen, että ne romanit, jotka asuvat meidän yhteisössämme, myöskin osallistuvat. Ei, eivät he voi erottaa totta, ei te pidä erottaa muista. Kyse ei pelkästään kulttuurista, vaan tava, tavanomaisten tarpeiden tyydyttämisestä siinä maassa, jossa romaanita asuvat. Esimerkiksi koulunkäynti on esimerkki tästä, jonka Takkula mainitsi. Suomessa romanilapset käyvät koulua. Tämä on hienoa, mutta minä tiedän, että omassa kotipuolessani on romaniasutusta ja myöskin Ranskassa on paljon romaniasutusta ja lapset eivät mene kouluun. Tiedän yhtä hyvin, että, että lapset tarvitsevat apua, että vietäisiin kouluun. Heillä olisi jonkinlaista eh, kumppaneita, avustajia, jotka auttaisivat heitä menemään kouluun. jättää mikrofoni vinkuu siihen malliin, että tulkkaaminen on aika mahdotonta. Eli lapset tarvitsisivat apua. Ja paikan päällä pitäisi organisoida asioita. Urheilu voisi olla yksi tapa, jolla saataisiin lapset mukaan. Tämäkin olisi yksi tapa auttaa näitä ihmisiä integroitumaan. Eivät he siinä menetä samalla kulttuuriidentiteettiään, eivät suinkaan, vaan pikemminkin he pystyvät paremmin tätä identiteettiään viemään eteenpäin oman, oman kulttuuriansa te- tekemään muiden tietoisuuteen, mikäli he ovat muiden kanssa enemmän tekemisissä. Herra Kavada. Merci, Madame la Présidente. J'avais demandé la... Kiitos puheenjohtaja. Minä pyysin puheenvuoroa, mutta minä en ollut äh, tarpeeksi äh, äänekäs täällä, enkä liikehtinyt tarpeeksi. Minulla on viisi nopeaa huomiota tässä keskustelussa joka oli suunnilleen rauhallinen. Se onkin hyvä. Ensinnäkin pitää sanoa, että romanit ovat yhtä hyviä eurooppalaisia kuin me. Usein he ovat vanhoja eurooppalaisia, hyvin tyypillisiä eurooppalaisia. Ja toinen seikka, meidän pitää tehdä ero niiden välillä, jotka haluavat asettua tiettyyn maahan ja niihin, jotka haluavat liikkua jatkuvasti, olla mobiileja siirtolaisia. Tässä on kaksi eri tilannetta. Sanoisin, että tavallinen tilanne tietyissä maissa, esimerkiksi Itävalta ja Espanja, siellä romanit ovat järjestäytyneet, heillä on oma, omat yhdistyksensä, he saavat paikallishallinnon tukea, eli oli tarkoitus heidät siis myös integroida ja siellä integrointi on tapahtunut erittäin hyvin. Espanjassa esimerkiksi on ikään kuin äh, romaniporvaristo. Äh, siellä on äh, asianajajia, lääkäreitä, ei pelkästään muusikkoja, vaikka se onkin tärkeä osa heidän kulttuuriansa. Ja sitten on toinen puoli asiasta, köyhyys mitä tulee romaneihin, jotka ovat paikallaan eurooppalaiset rahastot ovat sellaisia, että niitä ei käytetä, koska valtiot eivät ole halunneet ryhtyä tähän, he suhtautuvat epäluuloisesti. Minä olen sitä mieltä, että meidän täytyy mennä vielä paljon pidemmälle. Tällä kaudella ja edellis- edellisellä kaudella otettiin tämä esiin. Edellisellä kaudella minä olin Libe-valiokunnan puheenjohtaja, niin kuin muistatte. Parin otteeseen yritimme saada läpi sellaisia yhteisötekstejä, joiden avulla saadaan asia järjestykseen. Ja silloin komissio ja tietyt parlamentin ryhmät estivät sen, että pääsemme siihen, johon Rova Victoria Moci, joka oli ALDE-ryhmän mm, romani edustaja viime kaudella, eh, johon hän halusi siis päästä. Minusta vaikuttaa, että nyt on sopiva hetki eh, saada aikaan asema Euroopan unionin sisäisille siirtolaisille. He ovat eurooppalaisia, mutta he eivät halua asettua tiettyyn paikkaan. Meillä on siis sellais, kaksi tilannetta. Eh, niille, jotka ovat paikallaan, meillä on eh, mahdollisuus integroida, mutta sellaiset, jotka ovat siirtolaisia, heitä ei voida tällä tavoin integroida. Heillä on tietyt oikeudet ja eh, velvollisuudet, mitkä voisivat olla oikeuksia, eh, mahdollisuus muuttaa mihin tahansa Euroopan unionin maahan, koska he ovat eurooppalaisia ja heillä on tällainen asema ja passi eh, mitkä ovat velvollisuuksia. Velvollisuudet olisivat sellaisia, että pitää hoitaa koulutusasiakuntoon. Pitääkö Mm, olla tämän maan koulutusjärjestelmässä. Ehkä pitäisi katsoa myös romanijärjestöjen kanssa, millainen kulttuuri on tässä koulutuksessa lapsilla. Miten, millä tavoin Eurooppaa pitää opettaa, mitkä ovat heidän oikeutensa. Ja sitten toinen asia on terveys. Terveysongelmat ovat merkittäviä. Ja sitten kolmanneksi tulee turvallisuus Eli heidän pitää kunnioittaa tiettyjä turvallisuusnormeja eh, maassa, jossa he ovat. Ja pitää myös heitä suojella. Ei useinkaan mainita sitä. En mainitse tässä Euroopan maita. Eh, ne sijaitsevat Tonavan ympärillä. Heitä, eh, heihin kohdistuu aggressio. Eli tässä tarvitaan enemmän Eurooppaa, eikä meidän pitäisi tässä heittää lasta pesuveden mukana. Kiitos. Yes. Fisas. Seuraavaksi edustaja Fisassa. Aivan nopeasti eh, pieni huomio siihen, miten herra Kaavara käsitteli asiaa. Espanjassa ovat eh, espanjalaiset mustalaiset integroituneita, se on aivan varmaa. Minulla on ystäviä, eh, jotka ovat mustalaisia, aivan kuten herra Kapada sanoi. He eh, ovat eh, muusikkoja, lääkäreitä, asianajajia, ovat täysin integroituneet Espanjan yhteiskuntaan, mutta ongelma ei ole näiden romanien kanssa, vaan sellaisien, jotka tulevat Itä-Euroopan maista, Romaniasta, Bulgariasta ja heidän mukanaan tulee merkittäviä ongelmia, integroitumisongelmia ja myös espanjalaisten ja näiden uusien romanien välillä on ongelmia, espanjalaisten romanien ja tulevien, ja niitä ei ole ratkaista. In Deutschland. Selvä pyy. Saksassa olemme tottuneet puhumaan sinteistä ja romaneista. Meillä ei puhuta mustalaisista, koska mustalainen on haukkumasana. Sen vuoksi puhutaan romaneista ja sinteistä. Teillä on hieman erilainen jaottelu. Ehkä heillä on erilainen historia ja tausta, mutta hekin kuuluvat tähän suureen niin sanottujen mustalaisten ryhmään. Sillä nimellä heitä enää kutsuttiin ilman, että tämä oli haukkumasana. Mustalaismusiikista puhutaan ja mustalaislauluista ja niin poispäin. Joten ongelma on erittäin monisärmäinen ja monitasoinen. Herra Takkula nähdäkseen valinnut järkevän lähestymistavani. Ikävät hän ei kuulta enää, mitä herra Kavada sanoi. Olisi ollut ehkä hyvä, ehkä Takkulan ja Kavadan vielä keskustella keskenäänkin niin, että myöskin Ranskan kollegoiden näkemykset heijastuisivat tähän lausunnon, lausuntoon kummankin osapuolen näkemykset Ranskan maalta. Oliko tässä jotakin ilmoitettava päivämääristä ilmeisesti ei enää, joten siirrymme seuraavaan asiallisuuslistalle kohtaan kuusi nimittäin. Kollega Skuria on tehnyt ehdotuksen kutsua Gianfrancesco Lupatellin paikalle. Hän edustaa ASES Eurooppa-yhdistystä. Kyse on urheilusta. Kuten te kaikki hyvin tiedätte, Lissabonin sopimuksen myötä urheilu on saatu perustamissopimuksen mukaan. seuraava urheilualan ohjelma on hieman heppoinen, koska rahaa ei ole riittämiin, joten rahat käteen järkevästi hyväksi. Joka tapauksessa me tulemme käsittelemään tätä aihetta ja todennäköisesti tänä päivänä voidaan tehdä jonkinlaisia johtopäätöksiäkin tästä kaikesta sen työn osalta, jota komissio ja parlamentti tulevat seuraavina kuukausina sitten yhteistuumin tekemään. Täällä on kaksi puhujaa herra Lupatelli ensin ja toisen herran nimeä en muuten tiedäkään. Hän varmaan kohta kertoo nimensä. Kull, kullakin on, tai he, yhteensä heillä on 15 minuuttia aikaa alustaa tätä aihetta ja sitten 15 minuuttia meillä on aikaa kysymyksiä ja vastauksia varten. Signora Lupatelli, olkaa hyvä. Eh, grazie Presidente. Siamo molto... Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä on suuri ilo saada olla tällä paikalla ja esitellä eh, eurooppalainen liittomme. Haluaisin kiittää eh, meppejä tästä tilaisuudesta saada tulla tänne. Meillä on niin paljon ystäviä kollegoita jotka pitävät tätä kaupungit ja urheilun aloitetta tärkeänä. Meidän liikkeemme nimi on Eurooppalaiset pääkaupungit ja urheilukaupungit. Tavoitteena on edesauttaa kansalaisten liikkumista omaksi hyvinvoinnikseen ja maansa hyvinvoinnin vuoksi Haluan kiittää myös puheenjohtaja pakkia siitä, että me saimme tulla tänne paikalle tähän valiokuntaan. Esittelisimme teille maat vuonna 2012 Istanbul, Cardiff, Antwerpen. Nämä ovat ne kolme ehdokaskaupunkia vuodelle 2012. Aloitimme jo vuonna 1999, kun liitto perustettiin Madridissa. Urheiluyhdistysten liitto oli sitä mieltä, että meillä olisi hyvä olla eurooppalainen urheilukaupunki ja urheilupääkaupunki. Aloitimme Madridista. jonka pormestari tuolloin oli erittäin kiinnostunut urheilusta ja yli 300 000 madridilaista on mukana urheilussa tai liikunnassa sen eri urheilutiloissa. Olemme katsoneet myös muita eurooppalaisia pääkaupunkeja vuonna 2001. Ja Madridista tuli vuonna 2001 siis johtava pääkaupunki, urheilupääkaupunki Euroopassa. Ensimmäinen ensimmäistä 31. 12. välillä. Olemme nyt mukana edesauttamassa urheilulisäämistä kansalaisille. Madridin jälkeen meillä on ollut Tukholma, Alicante, Rotterdam, Stuttgart, Varsova, Milano, Dublin, Valencia ja niin poispäin. Ja olemme pyrkineet siihen, että voisimme mahdollisimman aktiivisesti olla mukana urheilussa edesauttamassa tilannetta. un petit peu plus les activités de façon assez spécifique. Euh, Comme le président Lupat... Kerron hieman tarkemmin eh, asioista ja urheilupääkaupunki Näitä kaupunki on kolmen tyyppisiä. Ensimmäinen näistä tärkeistä toimista, voisitko nyt siirtyä seuraavaan kaivoon tai yksi vielä eteenpäin. Kiitoksia. Toinen tärkeä toimi on se, että on kehitetty laatusertifikaattia urheilutoiminnan osalta kaupungeissa. Tarkoituksena on tulevaisuudessa eurooppalaista tietoisuutta lisätä tämän hankkeen osalta. Ja sitten toinen hanke, jota kehitämme, on parhaiden käytänteiden vertaaminen urheilusaralla. Lisäksi valmistelemme tällaista urheilualana seurantatoimintaa kunnallisella tasolla. Vielä yksi eteenpäin. Yksi tärkeistä Asisin toimintalinjoista on se, että Euroopan tason tällaisia eurooppalaisia palkintoja. Valencia 2011 sai sellainen 2012 voittaja julkistetaan marraskuussa. Kyse on 25-100 000 asukkaan mukaan kaupungit, jotka voivat saada. Tämä on yksi luokka ja sitten on tällaisia pienempiä kaupunkeja. Tässä on pienten ja suurten luokka erikseen. Eikä yhteensä on 100 000 keskisuurta tai suurta kaupunkia, jotka kuuluvat mahdollisesti tai potentiaalisesti urheilupääkaupunki luokitteluun mukaan asesin piiriin. Sitten seuraava kalvo. Tietystikin tämä on vain lyhyt yhteenveto tästä palkintojen jakomenettelystä. Oikeasti säännöt ovat paljon yksityiskohtaisemmat, mutta meidän verkkosivultamme saa tarkempaa tietoa vielä, mikäli haluaa. Kyse on prosessista, joka kestää useita kuukausia. Mä sen, että suuret ja pienet ja keskisuuret kaupungit voivat kaikki kisata tästä palkinnosta. Ja lähemmin tietoa saa todellakin verkkosivulta Toinen erittäin tärkeä toimintalinja on tämä sertifika- laatusertifikaatti kunnallistason urheilutoiminnasta. Kyse on parhaiden käytänteiden vaihtamisesta. Ja haluamme urheilutoimin, erinomaisesta urheilutoiminnasta palkita tällä laatusertifikaatilla. Ja tämä kulkee rinnarina tämä toiminta tämän vuosittaisen palkinnon jakamisen kanssa. Haluamme käyttää todellista eurooppalaisen sertifikaatio, jonka tarkoituksena on suosia tai edesauttaa parhaiden käytänteiden vaihtamista kaupunkien kesken, se urheilutoiminnasta. Pisan ja Madridin yliopistojen kanssa on nyt ryhty yhteistyöhön tämän sertifikaatin kehittämiseksi. Ja tarkoituksena on myöskin lisätä Euroopan tason tietoisuutta tästä sertifikaatista niiden kaupunkien kesken, jotka osallistuvat ylipäänsä asiassa toimintaan. Eurooppalaisissa yhteyksissä tietystikin ei minun tarvinnut mainita kaikkia tosiasioita. ASES on aloite, joka on virallisesti tunnustettu urheilua koskevassa valkoisessa kirjassa ja urheiluhan on nykyään perustamissopimuksesta mukana. Ja 20 prosenttia eurooppalaisista on mukana jonkin tyyppisessä urheilutoiminnassa tai kirhotoiminnassa. Eurooppalainen vapaaehtoisuusvuosi ensi vuosi. Halutaan toteuttaa sitä, miten yhteistyötä komission kanssa ja valmistelemme urheilualan toimia. Aivan erityisesti haluaisimme, kuten Lupatrikin totesi, toimijoiden kaupunkien kanssa, jotka ovat olleet mukana. 33 kaupunkia on jo saanut tällaisen palkinnon ja me pyrimme edes auttamana vapaaehtoistoimintaa urheilualalla eurooppalaisen teemavuoden aikana. Tietystikin on aivan selvää, että on olemassa hyvinkin suuria eroja vapaaehtoistoiminnassa eri puolilla Eurooppaa. Maiden välinen tilanne vaihtelee suuresti. Ja verkostoitumisen kautta ja parhaiden käytänteiden vaihtamisen kautta me haluamme edesauttaa vapaaehtoistyötä urheilualalla. Uskon, että tämä on erittäin tärkeä asia. Ja kun puhutaan asiasta, täytyy myöskin ymmärtää, ettei kyse ei ole ammattiurheilusta, vaan joka miehen urheilusta. 85 prosenttia urheil- kansalaisista ei osallistu millään tavalla tällaisen ammattilaisen urheilun. Kyse on juuri näistä tavallisista purliaisista pikemminkin. Kuten Lupatelli totesi, kyse on aloitteesta, joka on ollut kymmenen vuoden ajan jo olemassa. Kansalaisaloitteesta, kansalaisten, jotka ovat urheilusta kiinnostuneita. Urheilu halutaan nyt todellakin tunnustaa eurooppalaisen toimivallan piiriin kuuluvaksi asiaksi ja komission ja parlamentin kanssa haluamme jatkaa tästä eteenpäin, tehdä yhteistyötä ja täysin avoimesti haluamme toimia, olipa sitten kyse valita prosesseista tai menettelyistä, tai olipa sitten kyse kaiken tyyppisistä muun tyyppisistä toiminnasta, budjettipuolen toimista, rahoituspuolen toiminnasta. Ja nyt haluan antaa puheenvuoron takaisin herra Lupatellille. Ringraziamo la Commissione di questo. Niin, minä haluaisin kiittää tässä vaiheessa isäntiämme. Haluaisin kutsua kaikki eh, teidät täällä olevat eh, parlamentin jäsenet 30.11. Me annamme palkinnon eurooppalaisesta eh, urheilukaupungista – tämän, tämä kilpailu 2012 Istanbul, Cardiff ja Athena, Antwerpen olivat ehdokkaita. Ja 20 pienempää kaupunkia saa myös palkinnot. Italia, Espanja, Irlanti, Yhdistynyt kuningaskunta, Romania ovat mukana. Ja me ymmärrämme tämän kyllä että kyseessä on ystävyyttä, inhimillisyyttä. Kaikki tämä tulee mukaan urheiluun, urheiluun ja kansalaisten integraatiota. Tässä puhuttiin jo romaneista ja jossain tapauksissa urheilu voi auttaa näiden lasten integroimisessa. Me pyrimme auttamaan ja toivoisimme, että parlamentin ja komission toiminnan kautta edesautetaan asiaa. Kiitoksia paljon. Nyt tunnustan, että ensimmäistä kertaa kuulin juuri äsken, tai silloin kun Marko pyysi, että tämä otetaan esitystalla, niin silloin aavistin jo asian, mutta nyt kuulin joitakin asioita ensimmäistä kertaa, minä niin hämmästyttää, että ne koskaan törmännyt teihin aikaisemmin. Olin aikaisemmin parlamentissa urheiluasioiden esittelijänä ja oikeastaan minun olisi silloin pitänyt kuulla teistä jotenkin. Vaikuttaa siltä, että tiedotuksessa nyt kyllä mättää. Meidän puolellamme nyt on ollut jossakin kommunikaatiossa tulppa. Minä olen, tästä, siitä oli yhdeksän vuotta aikaa, ja niin kyllä minun tällä välillä olisi pitänyt kuulla teistä jotakin. Fisas ja Skuria ovat tietystikin paremmin perehtyneet tähän aiheeseen, ja siksi olenkin iloinen, että tänään tästä aiheesta voidaan keskustella. Yksi huomio kuitenkin vielä urheilu ja se, että nuoret halutaan mukaan ja varsinkin maahanmuuttajat halutaan integroida. Tässäkin yhteydessä urheilu on erittäin tärkeä teema. Minä tunnen hyvin tämän street football-aloitteen. Jalkapallon kautta halutaan nuoret saada paremmin integroitua mukaan. Minun mielestä tämä on aivan oikean tyyppistä toimintaa. Ja ensi vuonna, kun on todellakin tällainen vapaaehtoisten vuosi, teemavuosi, niin uskon todellakin, että teidän työnne on tällaisesta hyvä esimerkki. Minua kiinnostaisi eräs asia. Ehkä voisitte kirjoittaa tämän kysymyksen muistiin. Miten, mistä te saatte rahoituksenne? Onko EU antanut teille tähän mennessä jo rahaa ja miten, miten te oikein koostutte? Ketä kaikkia teillä on mukana? Paljonko teillä on ihmisiä mukana hallinnossa esimerkiksi? Kuinka monta palkollista teillä on? Ja kuinka paljon teillä on muuten väkeä taustalla tekemässä sitä työtä, jota te teette? Työtä, joka on kuitenkin tärkeä unioninkin kannalta. Ja mit, miten te saatte rahoitusta? Ovatko alueet mukana rahoituksessa vai valt, kunnat, kaupungit? Mistä teidän rahanne tulevat? Onko nyt kyse siitä, että nämä kaupungit ovat mukana myöskin rahoittavat teitä, vai mitä teidän kulissien takanakin piilee? Ne, nyt voidaan koota kysymyksiä yhteen niin sitten voitte lopuksi vastata. Fissas seuraavana. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös puheenjohtaja Lupatellille tästä aseessa alustuksesta. Minäkään en tuntenut ennen kuin vasta äskettäin sain kuulla Asesista. Espanjan puheenjohtajakaudella olin urheilukokouksessa Madridissa ja siellä tutustuin herra Lupatelliin ja puhuimme tästä tärkeästä aloitteesta. Tällä hetkellä, tai tuolloin herra Lupatelli kysyi, voisiko Euroopan parlamentti lähteä tällä tavoin tutustumaan asesiin ja silloin perustimme eh, ikään kuin eh, epävirallisen eh, kokouksen, jossa käsiteltiin tätä eurooppalaista että Tämä on tietenkin aivan avoin. Siellä Silvia Kosta on varapuheenjohtajana, itse olen puheenjohtajana ja monet ovat jo tässä, tässä yhdistyksessä. Ja minusta vaikuttaa, että nämä puheenjohtajan kysymykset ovat erittäin tärkeitä, koska ACS e ei ole epäilystäkään, että se on tehnyt tässä asiassa paljon työtä urheilupääkaupunki, mutta myös muissa urheilukysymyksissä. Eh, siinä eh, laaditaan tietyt eurooppalaiset puitteet. Eh, esimerkiksi tämä Euroopan urheilupääkaupunkiajatus. Nyt on erittäin tärkeää, että meillä on olemassa yhteys ASESin ja komission välillä ja EUn välillä. Tässä voisi ajatella myös tiettyä budjettimäärärahaa ja eh, tässä Euroopan komissiossa olen keskustellut eh, komission edustajan kanssa jo, ja jos Euroopan komission eh, pitäisi tällaisia asioita hoitaa, niin silloin sillä ei ole mitään välineitä. Niinpä vaikuttaisi siltä hyvältä, sikäli hyvältä, että ASES hoitaisi tämän puolen. Ja jos komissiolta tulisi rahoitusta, niin silloin se voisi paremmin valvoa myös sitä työtä, jota tehdään. Nyt olemme hyvin hankalassa vaiheessa budjetillisesti. Meillä on rahoitusongelmia urheilun osalta, aivan kuten puheenjohtaja sanoi, mutta haluaisin, että tämä otetaan myös huomioon ja varmasti tässä meillä kerrotaan, miten tällä hetkellä asessa rahoituksensa. Ivan. Mulțumesc. Nu vreau să insist asupra importanței sportului în... Uh, niin, urheilun merkitys Euroopan unionissa ja koko yhteisössä ja paikallisyhteisössä on erityisen tärkeä. Haluaisin todeta, että Euroopan unionissa me kykenemme tekemään muutoksia. Me voimme viedä eteenpäin urheilua, urheilua kaikille, mutta tätä varten mm, Meillä täytyy olla myöskin tapa, jolla voimme rohkaista paikallisviranomaisia ja mm, viranomaisia investoimaan urheiluun. Minun mielestäni tämän liiton toiminta on erittäin kannatettavaa, koska se edustaa aloitetta, josta paikallisviranomaiset voivat hyötyä. On kaupunkeja, kyliä, kuntia, jotka investoivat urheiluun. Ja jos Euroopan tasolla asia on hyväksytty, niin se voi toimia mallina muille paikallisyhteisöille, jotta nämä investoisivat urheiluun. Tämä on mielestäni erinomainen aloite, jota meidän tulee tukea, koska ratkaisut ja rahoitus löydetään paikallistasolta ja kansallisesti. Ja saattaa tietysti olla, että jonkun verran Euroopastakin. Frau Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen samalla linjalla kuin Doris Paka. Minä kyllä seuraan jonkin verran urheilua, mutta en minäkään ole teistä kyllä koskaan kuullut halaistua sanaakaan. Eurooppalainen urheilukaupunki ohjelma tai urheilupääkaupunki ohjelma on hyvä ajatus, missä sitten olettekin piileskelleet toistaiseksi. Ehkä teidän pitäisi hieman mainostaa itsenne enemmän koska parhaita käytäntöjä voidaankin todellakin äh, verrata, vaihtaa kaupunkien välillä, mutta pieni mainonta saattaisi olla paikallaan. Minulle ei tullut kaikki aivan selväksi. Miten te oikein organisoidutte? Onko teillä jäseniä? Miten te kokoonnutte? Vai istuvatko muutamat, ihminen, muutamat ihmiset vain saman pöydän ääreen ja pohtivat, asioita, vai onko teidän jonkinlainen organisaation rakenne? Tämä ei oikein selkeytynyt vielä minulle. Ja voisitteko hieman kertoa meille, mitä kriteerejä näiden kaupunkien täytyy toteuttaa, että tulee valituksi esimerkiksi päästäkseen eurooppalaiseksi urheilupääkaupungiksi? Mitä tämä edellyttää? Signora Costa. Rova Costa. Devo dire che eh, questa, io forse conosco da più tempo questa associazione perché... Tunnen tämän liiton jo aika pitkältä ajalta. Lopatelli on erittäin tunnettu Italiassa ja Espanjassa. Hänet tunnetaan myös toiminnastaan ylipäätään tällä alueella. Hänen yhdistyksensä noudattelee hyvin pitkälti Lissabonin sopimuksen linjoja. Kysymys on yhteisön toimivallasta, mutta myös urheilun edistämisestä – ja lisäksi siitä, että pyritään luomaan tarvittavat olosuhteet sille, että yhä useammat kansalaiset voivat harjoittaa urheilua. Se, että tällainen voittotavoittelematon järjestö, joka pyrkii edistämään urheilua, toimii on erittäin tärkeä asia. Ja Meillä on jo pienten kaupunkien, suurempien kaupunkien yhteisö, joka on toiminut jo useita vuosia. Mutta kysymys on siitä, että meidän täytyy vakavasti toimia tällä alalla, jotta kyseiset kaupungit saavat riittävät välineet käyttöönsä, jotta ne ansaitsevat tämän palkinnon. Tässä puhutaan myös jatkuvasta sitoutumisesta että lisätään yhä enemmän urheiluinfrastruktuuria, mikä merkitsee sitä, että yhä useammat eurooppalaiset kaupungit pyrkivät lisäämään urheiluharrastusten mahdollisuutta. Italian olympiakomitea esimerkiksi on hyväksynyt teidän yhdistyksenne. Se on tärkeää sekä Italiassa että Euroopan unionissa. Useat teistä pyysivät tarkennusta, kuten esimerkiksi puheenjohtaja Pak. On tärkeää tietää, että tässä nyt puhutaan eurooppalaista toimivallasta. Toimivallasta, joka pohjautuu myös toissijaisuuteen. No luonnollisestikin meidän täytyy todella pyrkiä tällaiseen eurooppalaiseen toimintatasoon, koska yksikään muu aloite ei merkitse sitä, että niin moni kaupunki ja niin monet kansalaiset olisivat mukana. Siitä syystä tämä kaikki on erittäin tärkeää myös meidän valiokunnallamme. Uh, thank you, Madam Chair. Firstly, uh... Kiitoksia. Rouva puheenjohtaja, haluaisin ensinnäkin toivottaa tervetulleeksi Luka Telin ja hänen kollegansa tänne Herra Fisas on heidän kanssaan ollutkin jo tekemisissä. Tietystikin tämä työ on sinänsä hyvä, sitä kannattaa tukea. Kaupungit ja kunnat, jotka ovat mukana tässä ohjelmassa, ovat saaneet aivan erilaista kohtelua. Ja varsinkin kun eri kaupungit tai eri kokoiset kaupungit ovat erilaisissa kategorioissa. Tämä tarjoaa kaikille tasavertaiset mahdollisuudet saada tunnustusta urheilutoiminnasta, olipa sitten kyse yksittäisestä toimijoista tai kaupungeista, niin tämä on sellaista työtä, jota kannattaa tukea. Täällä esitettiin joitakin kysymyksiä. Olen varma, että herra Lupateli niihin vastaakin, kun hän kerkiää. Yksi syistä, miksi järjestöstä ei ole paljonkaan kuultu toistaiseksi, on se, että toimivaltamme Lissabonin sopimuksen myötä vasta pikkuhiljaa kehittyy. On vielä lapsen kengissään ja urheilun näkyvyys parlamentissa ja muuallakin tulee ehkä kasvamaan ja myöskin rahoituskysymykset tulevat kehittymään. Tietysti tämäkin on tärkeä asia. Urheilulla on merkittävä roolinsa. Ja vapaaehtoistyö, täällä on niin mainittukin, että tämä on erittäin tärkeä urheilun kannalta. Kun tarkastetaan budjettikysymyksiä, meidän täytyy painottaa enemmän se taloudellista arvoa ja merkitystä, joka urheilulla on. Olin juuri regivalikunnan kokouksessa, jossa oli paikalla budjetti asioista vastaava komissaari. Esitin näin kysymyksen budjetti kohdan aikaansaamiseksi urheilua varten ja toivon mukaan tätä asiaa tulla viemään eteenpäin. Työpaikkojenkin määrä, jo, jo työpaikkoja, joita luodaan vapaaehtoistyön ja urheilutoiminnan kautta, on merkittävä asia, joka antaa sille merkitystä ja se ansaitsee siksi huomiomme. Meidän pitäisi saada urheilua tukeva kirjallinen julkilausuma aikaan. Sata allekirjoitusta on jo kasassa sataa vielä puuttuu, joten kaikki voisivat pyrkiä ryhmäkokouksessa vaikuttamaan sen puolesta, että saataisiin tämä merkittävä allekirjoitusten määrä kasaan. Hienoa, että herra Lupatelija ja hänen kollegansa ovat täällä tänään ja kiitoksia siitä. Vielen Kiitoksia, eräs kuria. Presidente, quando ho chiesto... <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, kun pyysin tätä kokousta, minä tiesin kyllä, mistä kyse on. Oli tärkeää, että tällä yhdistyksellä on yhteyksiä parlamenttiin, koska se ei ole tunnettu, siis ASES-järjestö. Tämä urheilupääkaupunki ajatus, sillä on merkittävä asema. Se vaikuttaa monilla tavoin. Tällä tavoin saadaan liikkeelle ihmisiä urheilun merkeissä, mutta me olemme todenneet, että liian usein pienissä kaupungeissa on, on tai siellä on tosiaankin paljonkin liikehdintää urheilukysymyksissä. En tiedä, miten tässä asiassa pitäisi nyt mennä eteenpäin muodollisesti, niin kuin Rova Kosta sanoi, ehkä meidän pitäisi katsoa löytäisimmekö jonkinnäköisen rinnakkaistien ajatellen Euroopan kulttuuripääkaupunkeja, tulisi samantyyppinen hanke urheilupääkaupungille ja ottaa tässä huomioon myös Lissabonin sopimus. Myös rahoituskysymykseen pitää puuttua. Me tiedämme, miten järkyttävässä tilanteessa urheilubudjetti on. Meidän pitäisi yrittää saada tähän vahvistusta. Komission dazu gehört. Nyt kuulisi mielelläni, mitä komissiolla on sanottavanaan. Niin, voisiko sieltä komission riveistä joku nyt availta sanaisen arkunsa? Olkaa hyvä. Muchas gracias, señora presidente. Eh, Kiitoksia kovasti eh, puheenjohtaja. Niin kuin herra Lupatelli jo sanoi, Asesin edustaja. Eh, meillä on ollut yhteyksiä jo usean vuoden ajan hänen kanssaan. Tämä urheilupääkaupunkihanke on ollut olemassa jo useita vuosia, niin kuin mainittiin tämä valkoisessa kirjassa – ja voimme sanoa komission näkökulmasta, että Meillä on ollut hyvin vähän mahdollisuuksia budjetin puitteissa, mutta olemme erittäin kiitollisia siitä, että esitellään tällaisia hankkeita, jotka tulevat tulevina vuosina esiin ajatellen tätä me olemme pyrkineet tämän tyyppistä toimintaa edistämään äh, valkoisella kirjalla ja näin äh, komissio antaa tukensa, äh, kun kehitellään tätä ajatusta tulevaisuudessa, niin budjettikehitys riippuu tietenkin suuresti yhteisön budjetista ja mahdollisuuksista rahoittaa näitä urheilukysymyksiä. Niin kuin tiedätte, tällä hetkellä uutiset ovat sellaisia kuin ne ovat. Eli me emme ole parhaassa mahdollisessa tilanteessa. Kiitoksia kovasti, jos on mitään erityisiä kysymyksiä, niin voin vastata niihin. Kiitos. So, Näin olen keskustelu on saatu sikäli päätöksen, että voimme nyt antaa lupa teille mahdollisuuden vastata ja niin lyhyesti kuin vaan mahdollista. Ecco, io posso rispondere sulla sui bilanci, il bilancio della nostra... Kiitoksia. Kenties voisin vastata ensin tähän rahoituskysymykseen. Meillä on 300, 300 000 euroa vuodessa budjettina. 100 000 euroa on saatu Italian olympiakomitealta. Lisäksi olemme saaneet 100 000 toisesta vastaavasta lähteestä – koulutus- ja audiovisuaalisen alan järjestö IAC tukee meitä niin ikään. Me kaikki vapaaehtoisia. Kukaan ei varsinaisesti saa kuukausipalkkaa. Olemme mukana tässä työssä pelkästään sydämemme kyllyydestä. Kyse on hankkeesta, joka on erittäin tärkeä Euroopan kansalaisten kannalta ja kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen. Sempre perché noi crediamo che i comuni 100.000 Haluamme viedä tätä toimintaa eteenpäin, koska katsomme, että nämä 100 000 kaupunkia ja, ja kuntaa ovat erittäin tärkeässä asemassa. Juuri kaupunkien ja kuntien tasolla voidaan kehittää urheilupolitiikkaa Euroopassa. Ja haluamme kehittää myöskin eurooppalaisia kaupunkia, varsinkin pikkukaupunkeja, jotka ovat pienempiä kuin 25 000 asukasta, ja myöskin keskisuuria kaupunkeja halutaan kehittää. Me annamme näitä palkintoja 29 eurooppalaiselle kaupungille lisäksi tämä urheilupääkaupunkipalkinto. Teidän kaikkien avulla, myöskin Rapan parlamentin avulla, me pystymme kehittämään toimintaamme ehkä vielä ja myöskin ehkä komissiokin voisi tulla mukaan talkoisiin. Sitten voisimme vielä paremmassa asemassa. Kiitos paljon. Yksi kysymys vielä komissiolle. Ehkä kyse on nyt siitä, että komissio voisi ehkä tässä toimia ja järjestää tällaisen jonkinlaisen tarjouskilpailun esimerkiksi. Voinko nyt esittää teille kysymyksiä, onko tällä mahdollista? Kiitoksia. Eh, tässä äh, asiassa tietenkin äh, tarjouskilpailu äh, ja 2010 järjestettiin tällainen ja nyt kolmas vuosi ennen tätä valmistelussa, niin siinä järjestetään sellainen aivan kuten Lopatelli tässä puhui, niin mm, annetaan myös muun tyyppistä tukea, joka ei ole suoraan yhteyksissä urheilupääosastoon. Niin, mutta vapaaehtoispalvelu ja vapaaehtoisten teemavuosi, miten tämä nyt tähän linkittyy? Vai nicht klar? Eikö tämä nyt tullut selväksi? Nythän on vapaaehtoisten teemavuosi 2011 ja tämä työhän voisi mahdollisesti sitten saada myöskin tätä kautta jonkinlaista asemaa, eikö niin? Aivan tosin se on avoinna, mitä tulee 2010 tarjouskilpailuun, niin siinä otetaan huomioon 2011 eh, vapaaehtoisvuosi. Eh, urheilu on tärkeä osio tässä ja eh, Tämän lisäksi on hankkeita, jotka liittyvät vapaaehtoisvuoteen ja mm, jos ne, vain täyttävät ehdot, niin kyllä ne voivat tulla mukaan tähän tarjouskilpailuun. No, siinä tapauksessa kiitän lämpimästi näitä kolmea herrasmiestä, jotka kertovat meille asioita, joita aiemmin emme tienneet. Jotkut meistä ehkä tiesivät jotain ja joidenkin muiden mielestä kyse on suorastaan käsittämättömästä asiasta, mitä siitä, että emme tienneet. Tai herra Keli oikeastaan, hänet voidaan laskea neljänneksi asiansa tuntevaksi herrasmieheksi. Kyse kun on vapaaehtoistyöstä lähinnä, niin toivon teille kuitenkin hyvin paljon tukea. Ja toivottavasti Eurooppakin voi auttaa teitä tässä työssä eteenpäin. Ja toivottavasti tämä teidän työnne jatkuu yhtä hienosti tulevaisuudessakin. Kokous päättyy tähän ja seuraavaksi alkaa heti miten koordinaattoreiden kokous.